Okei. Okay. We are starting. Uh, Aloitamme tässä nyt hieman myöhässä, hyvät naiset ja herrat, näin lounaan jälkeen. Aion äh, jatkaa saksan kielellä. eine Besuchergruppe. Toivotan tervetulleeksi ranskalaisen ja saksalaisen vierailijaryhmän. He ovat osallistuneet kilpailuun äh, Minkälainen on minun Eurooppani Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja luonnollisesti myös kaikki muut mukana olleet. Täällä on myös kollegoja Saksan liittopäiviltä, kollegoja Mecklenburg etupommerista, kulttuuriasioista kiinnostunut eh, herra Koolan. Ja sitten tosiaan aloitetaan esityslistan käsittely. Me lisäsimme yhden asian esityslistalle. Kollegoille haluan kertoa koordinaattorien kokouksesta seuraavaa. Koordinaattorit muistuttivat tänään Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön oikeudellisesta lausunnosta ja samoin jurivaliokunnan, oikeusasiainvaliokunnan lausunnosta liittyen oikeusperustaan, mitä tulee ohjelmaan Kansalaisten Eurooppa. Me katsomme, että tämä asia on käsiteltävä yhteispäätösmenettelyn alla. Tätä korostimme. Olemme olleet yhteydessä eri poliittisiin ryhmiin ja ECR-ryhmää lukuun ottamatta ja GUE-ryhmää lukuun ottamatta, joka tänään ei ollut paikalla. Kaikki muut poliittiset ryhmät totesivat, että hylkäävät ohjelman siinä tapauksessa, että asia jää tähän pattitilanteeseen olemme kuitenkin valmiit, ja tämä oli kolmas päätös, jonka teimme, olemme kuitenkin valmiit nyt edistämään asiaa yhteispäätösmenettelyn puitteissa. Tulemme kirjoittamaan mietinnön, päättämään tästä mietinnöstä ja toimittamaan tämän mietinnön neuvostolle ja komissiolle. Ja odotamme, että neuvosto ja komissio sitten käynnistävät kanssamme yhdessä epäviralliset kolmikantaneuvottelut. Jos kolmikantaneuvottelut eivät äh, pääty lopputulokseen, jonka hyväksymme, poliittisten ryhmien päätöksellä hylkäämme ohjelman sellaisenaan. Eli nyt tämä varoitus on välitetty kaikkialle maailmaan. Näen tällä jo, että ihmiset nyökkäilevät. Nyt olette kaikki kuulleet, että äh, Euroopan parlamentti, sen kulttuurivaliokunta ovat vakavissaan. Eli kaikille tiedoksi, jos kolmikantaneuvottelut neuvotteluja ei pidetä ja ne eivät äh, päätä, tai tule sellaiseen lopputulokseen, jonka hyväksymme, niin me hylkäämme ohjelman. Tämä nyt kaikille tiedoksi. Myös komission jäsen kuuli tämän tässä ja nyt. Me olemme luonnollisesti valmiit tekemään kaikkien eri tahojen kanssa yhteistyötä. Hannu Takkula on meidän esittelijämme ja hän nyt kiireesti alkaa äh, valmistella tätä mietintöluonnosta. No niin, sitten ähm, esityslistan kohta 14. Olen hyvin iloinen siitä, että komission jäsenemme, joka on vastuussa koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista, on nyt paikalla. Rakas Andrulla Vasiliu, tervetuloa. Me olemme hyvin usein jo käyneet keskusteluja ähm, herra Kurel ja myös Toshinski ja muut pääosaston edustajat ovat olleet paikalla. Olemme puhuneet asioista, jotka kiinnostavat meitä, ovat lähellä sydäntämme. Yhtäältä koulutusohjelma, toisaalta nuoriso-ohjelma ja myös luova Eurooppa-ohjelma. Tiedätte, että me me kaikkea suinkaan kaada. Päinvastoin hyväksymme huomattavasti enemmän kuin mitä jotkut kuvittelevat, mutta että meillä tietenkin on perusteltuja epäilyksiämme ja varmasti kun herra Kurelaina on ollut paikalla ja kirjannut ylös sen, mitä me täällä olemme sanoneet, niin varmaan viesti on tullut jo komission jäsenellekin. Heinäkuussa, ei kun koska, niin, seuraavassa kokouksessamme heinäkuussa käymme keskustelua ja koulutusohjelmaan, education-ohjelmaan liittyen tosiaan minun mietintöluonnokseni tulee sitten syyskuussa. Samoin nämä muut Euroopan parlamentin ehdotukset. Puhun tässä pitkään, mutta Toteaisin kuitenkin tässä vielä, että neuvosto on saanut aikaan pikkuisen sopimuksen ohjelman joistain tietyistä sisällöistä. Ja nyt me haluaisimme teiltä, arvoisa komission jäsen, mielellämme kuulla siitä, mitä neuvosto on teille kertonut ja mitä te voitte kertoa omista kommenteistanne liittyen meidän ehdotuksimme, joita teille on jo toimitettu. No niin, rakas Anrulla, olkaa hyvä. Kiitos. Yes, yeah. So, uh, thank you. Kiitoksia, hyvä Doris, hyvät kollegat, oikein mukava olla täällä takaisin. Melko pitkän aikaa on kulunut siitä, kun me ensimmäisen kerran keskustelimme uusista ohjelmista ja kiitoksia siitä, että voidaan käydä nyt läpi sitä, mitä on tapahtunut näinä kuukausina. Ja aivan aluksi haluaisin kommentoida yhteen Erasmus, Erasmus for All-hanketta. Minun mielestäni Eurooppa tarvitsee enemmän kuin koskaan vahvaa johdonmukaista välinettä, koska tällä tavoin saamme valtavasti resursseja koulutukseen, valmennukseen, urheiluun. Meillä on kunnianhimoiset haasteet, meillä on tarkoitus kaksinkertaistaa mahdollisuudet ja antaa korkeampia eh, stipendejä ja tällä tavoin eh, eri maissa voidaan päästä paremmalle tasolle. Meillä on myös erityisväline tässä eh, liikuntaa varten, mutta todellinen vahvuus tässä on sen tarkoituksellisuudessa ja johdonmukaisuudessa, ja varmasti kaikki ovat samaa mieltä näistä perusperiaatteista. Aivan ensiksi yhtenäinen ohjelma, joka auttaa eri alojen välisten äh, rajaitojen äh, poistamista. Ja tällöin äh, eri alat eivät ole eri maailmoissaan. Päinvastoin tämä muodollinen ja epämuodollinen ala, ne, ne yhdessä toimivat ja vahvistavat henkilökohtaista kehitystä ja sosiaalista osallisuutta. Ja tällä tavoin saamme synergiaa aikaan. Toiseksi kolme toimintoa, jotka kulkevat koko ohjelman läpi punaisena lankana ja antavat selvästi merkitystä sille, mitä EU tarjoaa yhteistyö toimielinten välillä, innovaatio, hyvät toimintatapat ja sitten tuki. Lisäksi vielä selkeä yhteys ohjelman prioriteettien ja EUn pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden välillä. Tämä on vahvempi kuin koskaan ja tällä tavoin äh, se heijastelee budjettia myös. Minun mielestäni me olemme samaa mieltä näistä periaatteista ja meidän pitää tämä muistaa sitten, kun keskitymme niihin asioihin, jotka varmasti teitäkin huolestuttavat. Niinpä, hyvät kollegat, olen tavannut nuorisosektoria monessa yhteydessä, viimeksi juuri eilen. Erittäin äh, hedelmällinen kokous. Minä olen kuullut heidän huoliaan äh, ja äh, Nämä koskevat usein yhtenäistä ohjelmaa. Kunnioitan tätä kovasti, mutta usein perusta ei ole aivan oikeanlainen kritiikille. Jos nyt yhdistetään muodollinen ja epämuodollinen oppiminen elinikäisen oppimisen kautta, eh, teemme näin, koska haluamme vahvistaa kaikkia osa-alueita näin toimimalla. Nuorisoryhmät eh, eivät menetä omaa erityisominaisuuttaan eh, Päinvastoin eh, se toimii kaikkien muiden toimien rinnalla ja yhteistyössä. Mitä tulee kansalaisten osallistumiseen eh, ja vapaaehtoistoimiin, niinpä me kehitämme näitä muiden ohjelman osien eh, kanssa rinnalla ja ne tunnustetaan aivan samalla tavoin. Jos nyt otetaan pois nämä keinotekoiset rajat, joita on koulutuksen ja muun vastaavan toiminnan välillä. Siinä voitetaan ja tätä on parlamentti toistanut useaan otteeseen. Minä kannatan ehdottomasti merkittävää näkyvyyttä nuorison osalta, varsinkin ajatellen yhteinen Erasmus-hanketta. Minä luotan siihen, että emme voi päästä tähän muuten kuin, että kaikki eh, osiot hyötyvät näistä kolmesta toimesta, jotka ovat ohjelmassa. Ja sitten eh, lyhyesti hallinnosta. Eh, yhteinen Erasmus hoidetaan kansallisella tasolla suurimmalta osin kansallisen virastoverkoston kautta. Ja se on lähempänä tuensaajia ja tämä on varmasti asia, jota myös tuensaajat odottavat, mutta meillä on silti velvollisuus vahvistaa kustannustehokkuutta ja johdonmukaisuutta. Ja näin komissio on ehdottanut siksi, että olisi yhtenäinen toimisto kansallisella tasolla. Olen kuitenkin sitä mieltä, että EUn intresseissä on myös saada aikaan tasainen ja yhtenäinen täytäntöönpano eh, ei ainoastaan eh, jäsenvaltioiden välillä, myös niiden sisällä. Ja sitten Ramonet toimet. On totta, että monet uudet instituutiot haluaisivat nyt saada suoraa rahoitusta yhteinen Erasmus-hankkeesta, aivan kuten nämä kuusi, jotka on lueteltu nykyisessä elinikäisen oppimisen ohjelmassa. Esimerkiksi Parman opisto, keskitetty eurooppalainen yliopisto, ja varmasti kaikki tietävät, että nämä noudattavat suoraa rahoitusta ja suoraa tukea meiltä, mutta kaikki laajennukset tähän listaan väistämättäkin johtaisivat vastaavaan vähenemiseen budjetin osalta siitä syystä meidän ei pitäisi lisätä muita toimielimiä tähän listaan, vaan meidän pitäisi enemmänkin antaa niiden kaikkien laitosten, jotka mukana ovat, niiden pitäisi kilpailla kyvyillään. Ja tällä tavoin voisimme tukea parhaita hankkeita. Urheilusta sanoisin, että me olemme laajalti yhtä mieltä siitä, mitä voimme tämän ohjelman avulla saada aikaan. Yhdessä avaamme uuden luvun EUn panokseen urheiluun ja minä olen tyytyväinen tämän valiokunnan sitoutumiseen asiassa. Ja nyt menisin yksityiskohtaisemmin yhteinen Erasmus-hankkeeseen ja alakohtaisiin budjettiallokointeihin. Tässä täytyy hiukan enemmän selvittää ja rauhoitella teitä. Me ehdotamme eh, hyvin joustavaa oikeusperustaa, eh, sellaista, jonka avulla eh, voidaan ja rohkaistaan myös synergiaan eri koulutussektoreiden välillä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että useimmat toimet ovat avoinna kaikille sektoreille. Mutta haluan painottaa vielä sitä, mitä on sanottu jo aikaisemmin. Eri alojen ei välttämättä tarvitse kilpailla. Kaikki sidosryhmät ovat todellakin tervetulleita, mikä, minkä tahansa kokoisia ne ovatkin. Ja tässä ei painoteta mitään sektoria erityisesti. Mitä tulee sitten asetukseen ja siitä annettavaan tiedonantoon, me otamme siinä esiin, että minimibudjetissa halutaan taata minimirahoitus tämän ohjelman puitteissa, mutta komission ehdotuksessa kaikki alat saisivat merkittävästi enemmän rahoitusta kuin tällä hetkellä. Ja tämä on linjassa aiemman sitoumuksemme kanssa, eli kaikki alat hyötyisivät budjetti, budjetin lisäyksestä. Meidän pitäisi miettiä siis seuraavaa, olemmeko mm, tilanteessa, jossa voimme päättää 2012 yksityiskohtaisesta rahoituksesta ja prioriteeteista, ei ainoastaan koskien vuotta 2014, vaan myös 2019 ja 2020. Saammeko aikaan parempaa tehokkuutta, jos me muokkaamme budjetin nyt ilman, että jätetään minkäännäköistä joustavuutta tulevaisuudelle? Eh, tar- vaan tarvitsisimmeko joustavuutta, jotta voisimme vastata niihin hankkeisiin, joita herää eri aloilla. Ja tätä asiaa pitäisi jo tässä vaiheessa suosia. Ja aivan lopuksi tämän ohjelman nimissä muutama sana. Me haluamme eh, sellaisen brändin, jonka suuri yleisö tunnistaa välittömästi ja johon se pyrkii. EUn kansalaisilla on ollut mm, aikaisemmin mahdollisuus valita Erasmus, ja se on valittukin erittäin tehokkaaksi näkyväksi alueeksi EUn jäsenyydessä. Tässä kyse on koulutuksesta, liikkuvuudesta ja rajat ylittävästä yhteistyöstä miljoonien eurooppalaisten mielessä. Siitä syystä kun parlamentin jäsenet haluavat edistää liikkuvuutta ammatillisessa koulutuksessa. Parlamentti vetosi oppimisen, työssäoppimisen Erasmuksen perustamiseen. Ja sitten kun haluttiin syventää tietoa kohesiopolitiikassa jäsenvaltioissa, parlamentti halusi Erasmusta alueellisesti, paikallisesti. Ja sitten kun halutaan edistää komennuksen kautta oppilaiden liikkuvuutta. Siitä tulee brändinä Junior Erasmus. Mutta siis integroitu ohjelma, se ei ole johdonmukainen siinä, että käytetään tätä brändiä kaikkeen. Erasmus for all, se on todellakin kaikille, eli for all. Se edistää liikkuvuutta ei ainoastaan opiskelijoille, korkeammassa koulutuksessa, vaan myös ammatillisessa koulutuksessa ja kaikilla koulutuksen ja valmennuksen sektoreilla. Ja se tekee vielä paljon enemmän. Se rohkaisee yhteistyöhön koulutuksen ja koulutus- ja nuorisojärjestöjen välillä ja edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa. Erasmus, yhteinen Erasmus, se voi antaa selkeän viestin kaikille eurooppalaisille. Eurooppa on myös muodollista, epämuodollista, epävirallista koulutusta ja Eurooppa on kaikkia tätä varten ja se on olennaista ajatellen nuorison toimintaa, koulutusta. Meidän pitäisi miettiä myös itsessämme, mitä haluamme eniten Haluammeko määritelmän vai haluammeko brändin? Haluammeko sellaiset sanat, jotka kuvailevat jokaisen osan tästä ohjelmasta vai haluammeko sellaisen nimen, joka soi ihmisten korvissa ja kertoo Euroopan perusarvoista, mahdollisuuksista, avoimuudesta ja keskinäisestä vaihdosta. Ja nyt aivan lyhyesti Creative Europe-ohjelmaan ja mm, Siinä hiukan siitä, mihin pyrimme. Uskoisin, että meidän ehdotuksemme on tehokas väline, jonka avulla saadaan hyödynnettyä kulttuurisen ja luovan sektorin potentiaalia ja voimme edistää Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja rikkautta. Tämän äh, haluamme saada siis aikaan. Kyseessä on väline, jonka avulla voidaan vahvistaa sekä äh, kulttuurin arvoa että äh, taloudellista ja sosiaalista tehtävää. Me perustamme tämän äh, vankalle pohjalle. Äh, Kyse on jakelusta, koulutuksesta, verkostosta eurooppalaiselle elokuvalle sekä Euroopan unionin ulkopuolella että sen sisällä. Ja edelleenkin tuetaan voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka hyötyvät tästä nykyisestä ohjelmasta. Mutta emme halua jättää ulkopuolelle voittoa tavoittelevia toimijoita. Se antaisi väärän poliittisen viestin ajatellen kulttuuri- ja luovaa sektoria jos heitä ei rohkaistaisi hakemaan vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Uutta Creative Europeissa on se, että mm, annetaan näille järjestöille tukea tehokkaasti, jotta niistä tulee kansainvälisiä, ne löytävät uusia kumppaneita, ne ovat innovatiivisia ja saavuttavat uusia yleisöjä. Tässäkin jotkut haluaisivat yksityiskohtaisempaa oikeusperustaa, mutta meidän täytyy jälleen kerran tunnustaa se, että luova sektori ja se maailma, jossa se toimii, muuttuu erittäin nopeasti ja syvästi. Innovaatio on asia, jota ei voi ennustaa, ja meidän ei pitäisi yrittää yksityiskohtaisesti ennustaa, mihin se kulkee tämän ohjelman seitsemän vuoden elinaikana ei myöskään oikeusperustassa. YouTube ja Facebook ovat hyvin äh, dramaattisesti muuttanut, muuttaneet audiovisuaalista äh, sisältöä, jota levitetään. Ne eivät ole edes olemassa silloin, kun nykyinen mediaohjelma äh, suunniteltiin. Ja tästä syystä me ehdotamme yksinkertaista, joustavaa oikeusperustaa, joka mahdollistaa säädöt ohjelman elinaikana. Mitä tulee e, takuvälineeseen, mikro- ja pk-yritykset tai järjestöt e, kaikilta näiltä aloilta e, saavat lainoja tämän välineen avulla. Me teemme yhteistyötä Euroopan investointirahaston kanssa, kun tätä suunnitellaan, ja olen tyytyväinen siihen, että alustavat testaukset ovat hyvin lupaavia – mutta aivan selvästi haluaisin sanoa nyt asiasta, joka on aiheuttanut huolta. Lainat eivät korvaa perinteisiä apurahoja. Ne täydentävät niitä, ne puuttuvat erityisinvestointitarpeisiin niiden toimijoiden osalta, jotka voivat maksaa takaisin lainansa. Kulttuuriset toimijat, jotka ovat voittoa tavoittelemattomia, edelleenkin hyötyvät apurahoista. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, me tuemme eh, sekä eh, kulttuuria oman itsensä ja sen arvojen puolesta, eh, samoin kuin ajatellen sen taloudellista ja sosiaalista panosta. Niinpä, hyvät kollegat, kiitoksia jälleen kerran mahdollisuudesta jakaa ajatukseni näistä ohjelmista. Koulutus, nuoriso, kulttuuri, nämä ovat asia, jotka ovat kriittisiä Euroopan tulevaisuuden kannalta, varsinkin näinä vaikeina aikoina. Tämän me tiedämme kaikki ja varmasti teemme yhdessä työtä kumppanuuden hengessä. Ja eh, tässä hengessä olen täällä teidän edessänne tänään ja olen tietenkin käytössänne eh, ajattelen tämän alustuksen jälkeistä keskustelua. Kiitos. Kiitos oikein paljon, rouva komission jäsen. Kun minä olen, e, e, vaikka olenkin esittelijä, niin tässä nyt vaatimattomaan tapaani tarjoan ensin kollegoille puheenvuorot. Ensimmäisenä Marie-Therese Sanchez-Smith. Merci beaucoup, madame la présidente. merci à... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen tästä esityksestä, joka kattoi kaikki nämä ehdotuksenne eri osiot. Minulla on kysymys ehdotuksesta yhte, yhdeksi ö, virastoksi. Tämä ehdosto, joka koskee tätä yhtä yhteistä virastoa. Miten on ajateltu tulevaisuudessa, että yksi tällainen yhteinen kansallinen virasto ottaisi käyttöön, eikö olisi tehokkaampaa olla huomattavasti joustavampi ottaa huomioon hallintojärjestelmä? Tämä riippuu jokaisesta jäsenvaltiosta vaikuttaa siltä, että tällainen virasto sotii liittovaltiopohjaisia jäsenvaltioita ja niiden järjestelmiä vastaan. Se sopii toisille jäsenvaltioille, se mahdollistaa sen, että toinen järjestelmä mahdollistaisi sen, että voitaisiin toimia paljon yksinkertaisemmin. Tehän kuitenkin ehdotatte yksinkertaisuutta ja tiedätte, että kaikki kansalaiset ja me parlamentaarikot pyrimme jatkuvasti yksinkertaistamaan asioita, koska kansalaisemme sitä toivovat. Eli haluaisin tietää teidän näkemyksenne tästä. Madame Kiitoksia ja sitten Rova Nevendalova. Ďakujem pekni, pani komisárka. Ďakujem Kiitos. Voinko minä puhua slovakia täällä? Kyllä. Kiitos oikein paljon komission ja sen siitä, että tulitte vieraksemme. Aivan ensin haluaisin puhua nuorista. Komission jäsen, puhuitte paljon. There's no translation. Täällä ei ole saksan tulkkausta. Можем скусить еще раз. Добре. Doris, can I speak? Voinko jatkaa? Try it again. <laughs> But for her it doesn't work. okay. I, <laughs> I will speak in English. No, jos on parempi, niin puhun sitten englantia. Okei, okay, okei, okay, Okay. So, uh, takže začneme mladými ľuďmi. Eh, pani... No niin. Nuorista. Komission jäsen, kun sanotte välittävänne kovasti nuorista, niin äh, mitä ajattelette siitä, että näistä ohjelmista korvamerkittäisiin, alkoitaisiin äh, varoja juuri nuorille? Te ette puhunut tästä mitään. Parlamentti ei ähm, koe hyväksi näitä kovin alhaisia budjettinumeroita. Me haluamme lisää rahaa ja tietenkin haluamme tietää, mihin rahat menevät. Ja kun nuorista puhutaan, niin ihmettelen hiukan sitä, miksi ehdotuksessanne ei ollenkaan viitata siihen, että nuorten järjestöjä voitaisiin tukea esimerkiksi hallinnollisten stipendien kautta. Siis tämä olisi äärimmäisen tärkeää ajatellen nuorisojärjestöjä ja niiden toimintaa. Ne tarvitsisivat tarvitsevat hallintoa varten tukea ehdottomasti. Usein tällaiset järjestöt joutuvat lopettamaan toimintansa siksi, että ne eivät saa taloudellista tukea mistään. Kyse on koulutuksesta, nuorisosta ja urheilusta. Ja te esitätte tämän ohjelman vain ikään kuin työllisyys- ja työllistämisohjelmana. Ei kyse ole yksinomaan työllistämisestä, kyse on myös vapaaehtoistyöstä, aktiivisesta kansalaisuudesta ja muista muista tekijöistä, jotka ovat osa tätä nuorisoliikkeelle ohjelmaa, joten kun tämä on koulutusohjelma, niin on hyvin tärkeää muistaa myös elinikäinen oppiminen tässä yhteydessä. Eli missä tämä ulottuvuus? Esimerkiksi kun ajatellaan äh, vaikkapa seniorikansalaisten äh, vapaaehtoistyötä tai elinikäistä äh, työntekoa. Eikö tämä ole kuitenkin osa sosiaalirahastoa? Eli voisitteko viitata hiukan vielä tähän elinikäiseen oppimiseen? Tämä nyt varmaankaan ole kaikkein tärkein asia tässä keskustelussa, mutta muutama asia kuitenkin. Kaikki parlamentin jäsenet eivät suinkaan ole tietoisia kaikista koulutusohjelmista. Ja kun he haluavat äh, sitten käyttää Erasmusta kaikkeen mahdolliseen, niin he eivät välttämättä ole tietoisia siitä, että mitä komissio haluaa ja mitä kulttuurivaliokunta, vastuuvaliokunta haluaa. Eli kun puhutaan tästä yhteisestä Erasmuksesta, niin kaikki kaikki allekirjoittajat eivät välttämättä ole ihan tienneet, että missä mennään. No, ei Erasmus nyt ole tietenkään täydellinen, mutta se on kuitenkin ollut menestys. Ja ihmiset todella pettäisivät itseään, jos lähtisivät sitä vesittämään. Kyllä tämä brändikin on tärkeää. Me uskomme, että myös muut alaohjelmat ovat tärkeitä, kun nyt vaan puhutaan tästä yhteisestä Erasmuksesta kun puhutaan äh, mastertason tutkinnoista, niin olen hyvin tyytyväinen siihen, että monien kuukausien keskustelujen jälkeen nyt kai on jonkinnäköinen lopputulos näkyvissä, mutta ehkäpä komission jäsen voisi myös puhua ihan selvästi siitä, että mitä, mitä te oikeasti haluatte ja millä ehdoin. Parlamentin on vaikea puhua asioista, jotka eivät ole meille ihan sataprosenttisen selviä. Sitten Petra Kame-Evet. Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitoksia rouva komission jäsen siitä, mitä täällä meille vielä kerroitte. Täytyy sanoa, että minä en helposti hätkähdä, mutta se mitä minä äsken kuulin kyllä hätkähdytti minua ihan tosissaan. Siksi, että nyt voisi syntyä sellainen vaikutelma, että me ikään kuin me olisimme tässä jo puoli vuotta asiasta keskustelleet koska se mitä te meille nyt kerroitte tänään ja se mitä alun perin ne totesitte, niin mielestäni tässä ei kyllä suur, suuren suurta muutosta ole tapahtunut tai ainakaan suuren suurta kehitystä. Kaikki olemme käyneet monia keskusteluja myös teidän ää, avustajien kanssa ja tässä keskustelussa on koko joukko erilaisia pelkoja ja epäselvyyksiä, jotka nyt ovat tulleet kyllä hyvin selväksi. Me todella toivoisimme selkeämpää ohjelmaesitystä. Ja kyllä näistä keskusteluista on tullut selväksi, että kukaan meistä tässä valiokunnassa ei varmaankaan mitään yksinkertaistamista ja ohjelmien helpottamista vastusta, eikä kukaan täällä varmaankaan vastusta myöskään sitä, että meillä olisi voimakas ja johdonmukainen ohjelma. Mutta eikö nyt kuitenkin täytyy tehdä selväksi yksi asia? Ihmisten täytyy tietää, mitkä ohjelman osat ovat heidän käytettävissään. Ja me kaikki pelkäämme nyt yhtä lailla sitä, että se, että kaikki, mitä meillä tähän asti on ollut, heitetään yhteen pataan. Ja sitten loppujen lopuksi kukaan ei enää tiedä, että mikä osa tätä ohjelmaa on hänen käytössään erityisiin tarpeisiin. Ja muistan tässä Korelin kanssa käydyn keskustelun, että niin, niin, mutta sehän lukee kaikki siellä ohjelmassa – ja sitten minä sanon, että kun on niin monia ihmisiä, eivät, emme yksinomaan me tässä valiokunnassa, vaan ne ihmiset, jotka ovat työskennelleet tämän ohjelman puitteissa, kaikki olemme saaneet saman vaikutelman tästä epäselvyydestä, niin eikö komission tulisi katsoa peiliin ja kysyä itseltään, että että voisiko mahdollisesti vikaa olla paitsi meissä, jotka emme ymmärrä, myös itse muotoilussa. Miten ohjelma on muotoiltu, että tämä on nyt hyvin epäselvää. Ja te totesitte, että haluatte kehittää, jatkokehittää ohjelmaa hyvässä yhteistyössä meidän kanssamme. No juu, mutta minä sitten toivoisin, että te ottaisitte huomioon meidän pelkomme ja huolenaiheemme meidän ja muiden. Ja toteaisitte, että hyvä on, kyllä tässä ehkä täytyy vielä tehdä parannuksia. Ei riitä, että todetaan, että ö, pieniä ja suuria laitoksia ei aseteta kilpailuasemaan keskenään. Näinhän juuri vahvistetaan se pelko, että suuret yliopistot ö, ja pienet nuorisojärjestöt joutuvat taistelemaan samasta potista keskenään. Eikö tulisi muotoilla nämä asiat niin, että te tulee hyvin selväksi, että mitä on kenellekin saatavilla ja mihin tavoitteisiin mitkäkin ohjelman osat pyrkivät? Tätä minä toivoisin. Minä haluaisin, että ohjelmasta tulisi selkeä, johdonmukainen ja yksinkertainen niin, että ihmiset saisivat sen käyttöönsä te vain vastaatte meille aina, että onhan kaikki siellä ohjelmassa. Jos ei kerran ole, emmekä me sitä sieltä löydä, niin ei tämä huomio auta meitä yhtään eteenpäin, vaikka teillä kuinka olisi hyvää tahtoa. Jos tämä ei ole mustaa valkoisella tekstissä, niin ei se kyllä meitä auta eteenpäin. Tätä minä todella teiltä nyt pyytäisin. Kiitoksia sitten, herra Fises. Gracias, presidenta. <clears throat> Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos äh, komission ja sen teille näistä huomioistanne. Mitä tulee tähän budjetin lisäysehdotukseen, se on hyvin tärkeä asia ja toivon, että se menee läpi. Erityisesti näinä kriisiaikoina tämä voi olla vaikea. Minulla olisi pari kysymystä huomiota. Ensinnäkin tämä Jean Monnet-ohjelma. Minä olen vapaiden markkinoiden ja vapaan kilpailun kannattaja, mutta minusta tuntuu nyt siltä, että nämä instituutiot ovat sellaisia, jotka on tarkoitettu ikään kuin keskipitkän aikavälin instituutioiksi. Ja jos rahoitus tapahtuu vuosittaiselta pohjalta, se voi vaarantaa näiden toiminnan, koska näiden toimintaa ja hankkeet ovat yleensä monivuotisia ja nämä instituutiot tarvitsisivat hiukan varmuutta voidakseen toteuttaa työtään. Eli siksi minä kannattaisin, että säilytettäisiin nämä kuusi instituutiota, jotka tällä hetkellä ovat tuensaajien piirissä. Sitten toinen asia, joka huolestuttaa meitä kaikkia, Erasmus, Erasmus for All, yhteinen Erasmus. Erasmus on hyvin tärkeä merkki, brändi. Kaikki eurooppalaiset ovat kuulleet siitä. Ja minä haluaisin todeta, että Erasmus ohjelma on tehnyt hyvin paljon enemmän Euroopan puolesta, Euroopan nimissä kuin monet sopimukset. Eh, nuoret ovat eh, opiskelleet kieliä, matkustelleet eri maihin, eh, opiskelleet siellä. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että mikä on Erasmus ja mikä ovat nämä muut ohjelmat, niin tämä linja hämärtyy, hämärtyy Komenius, Grundik ja niin edelleen. Niillähän on erilaiset tavoitteet kuin Erasmuksella tähän asti. Ja minä haluaisin kuulla, että kun opiskelija sanoa, että minä lähden Erasmus-vaihtoon Kreikkaan, hän on tähän mennessä näin voinut sanoa, niin voiko hän sanoa näin jatkossakin? Säilyykö Erasmus sellaisena kuin tähän asti? Olisi hyvin valitettavaa, jos Erasmus nyt vesittyisi tähän, koska se on ollut hyvin tällainen konsolidoitu ohjelma, joka kaikki ovat tunteneet. Tämä on minua hiukan huolestuttanut. Kiitoksia. Dziękuję bardzo pani komisarz za przedstawienie, e, kolejne przedstawienie założeń programu. Uważ... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että varmasti voimme löytää ihan järkevän kompromissin, koska välillähän hyvin päättäväisesti lyömme kantamme lukkoon mutta tietenkin me haluamme etsiä yhteisiä ratkaisuja. Ei tämä nyt suinkaan sitä tarkoita. Mitä tulee tähän yhteinen, yhteinen Erasmus-ohjelmaan, niin mielestäni ensinnäkin olisi tärkeää, että ohjelman se osa, joka liittyy epäviralliseen oppimiseen säilytettäisiin. Monet asiantuntijat ovat osoittaneet siihen, että tämä ohjelma on todella ollut suuri menestys nuorille ja on luvattu, te lupasitte, että tämäkin ohjelma jatkuu yhteinen Erasmus-ohjelman puitteissa. Kuitenkin tässä on nyt hyvin monia voimakkaita tunteita. Kyse on Euroopan tulevaisuudesta ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän täytyisi jatkaa ja taata tämä jatko entisellekin. Toinen juttu sitten vielä rahoitus. Sen luvataan olevan joustavaa. Ja meidän täytyy tietenkin tietää, että kuka on vastuussa mistäkin osasta, mutta tämän lisäksi tulisi taata se, että kaikki menot eri osien rahoitus hoidettaisiin niin, että tässä olisi tiettyä joustavuutta, eikä sanota aluksi, että 20 prosenttia sinne, 30 prosenttia tuonne ja niin edelleen, vaan että tässä olisi tiettyä joustoa. Ja toivoisin tätä todella. Mm, periaatteessa mielestäni tässä on kuultu ihan hyviä uutisia. Saadaan lisää rahaa luovuudelle ja nuoriso-ohjelmille Euroopassa. Ja sitten vielä ne asiat tai kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi elokuvien levitykseen uusiin medioihin, elokuvien digitalisoimiseen, niin meidän täytyy todella keskittyä tähän asiaan ja huolehtia siitä, että rahoitus on kunnossa. Kyllä mediaohjelmakin on hyvin merkittävä ja sen täytyy sellaisena säilyä. Olen kuullut, että vuoteen 2013 ohjelmaa nyt jatketaan ja tämä merkkihän on jo tuhansissa elokuvissa, mutta jatkuuko se tämä mediamerkki? Sitten Skuria. Grazie Presidente. Grazie signora commissaria di questi... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitos hyvä komission jäsen näistä kokouksista, jossa näistä tärkeistä ohjelmista puhutaan. Minun uskoakseni se yhteistyö, joka on luotava komission ja parlamentin välillä, on oleellista, jos haluamme onnistua työssämme. Tästä syystä meidän täytyy pyrkiä tulemaan myös toisiamme vastaan. lähdimme liikkeelle Erasmus for All-ohjelmasta, jossa on kaksi erillistä ohjelmaa, yksi nuorisoa varten ja toinen koulutukseen. Ja nyt kun olen puhunut teidän ja yksikön henkilökunnan kanssa, niin olemme huomanneet, että tässä on menty liian pitkälle siinä mielessä, että se on vaarantanut monia muita hyviä ajatuksia. Joten hyväksymme ajatuksen siitä, että meillä olisi vain yksi ohjelma mutta me pyydämme komissiota suhtautumaan yhtä avoimesti nuorisoon. Emme voi vain jäädä pysymään siihen, mitä sanoitte puoli vuotta sitten. Meidän täytyy rahoittaa nuoriso-ohjelmaa. Muussa tapauksessa monimutkaistamme vain omaa elämämme turhaan. En usko, että kukaan meistä halua tehdä tästä nimestä mitään periaatekysymystä. Haluamme vain, että ohjelma on tunnettu, että se toimii ja että tämä nuorisohjelma toimii erosmuksen puitteissa. Monet MEPit ovat kysyneet tästä omissa vaalipiireissä, niin vaikuttaa siltä, että Erasmus ei ole paras mahdollinen nimi. Asiasta pitäisi puhua, asia pitäisi miettiä ennen kuin päätämme tästä nimestä. Ehkä löytäisimme yhdessä paremman nimen, joka vastaisi paremmin kaikkien tarpeita. Me haluamme sellaisen, joka saa vastakaikua ihmisissä ja toimii hyvin. Kun puhuttiin asiasta ensimmäistä kertaa, sanoitte, että haluaisitte, että meillä olisi yksi yksittäinen kansallinen virasto. Mutta vaikutti myös siltä, että olisi mahdollista heijastella eri tilanteita ja eri virastoja. Vaikuttaa siltä, että parlamentti on kyllä halukas olemaan joustava ja kuuntelemaan komissiota. Kuitenkin vaikuttaa myös siltä, että komissio taas on aika joustamaton. Kyllähän meidän nyt pitäisi kai pystyä työskentelemään yhdessä ja olemaan joustavampia sopimaan tietyistä asioista. Kiitos. Kiitos Marko. Sitten Rova Trypper. Uh, Kiitoksia uh, Doris, kiitos komission jäsenelle. Minä palaisin tämän ohjelman nimeen myös, koska nyt uh, tässä puolustitte tätä nimeä, että Erasmus for All on brändi. Ei siinä mitään äh, kysymystä, etteikö se olisi menestystarina, mutta jos argumentti olisi oikea, niin eihän sitten voisi selittää näitä keskusteluja, joita ollaan käyty viime kuukausina, koska ihmiset täällä ja ihmiset tämän talon ulkopuolellakin, monet kansalaisjärjestöt ovat sitä mieltä, että ne eivät todellakaan puolla tämän ohjelman nimeä. On tärkeää ottaa asia vakavasti eikä miettiä ainoastaan, että ihmiset ovat vähän tyhmiä tai eivät ymmärrä, mikä teidän ajatuksenne on tästä nimestä. Siitä syystä minä ehdottaisin, että mietitään uudestaan tämän ohjelman nimeämistä uudelleen. On hyvä eh, sanoa sitä Education for All eh, ohjelmaksi, eh, koska siinä annettaisiin selkeä viesti siitä, mistä on kyse Eurooppa-tasolla ja ulotettaisiin se siis kansalaisiin. Toinen sitten Toinen asia, meidän ei pitäisi pistää muodollista, epämuodollista koulutusta vastakkain, että ne, ne kilpailisivat, se on aivan totta, mutta toisaalta taas meillä on paljon sosiaalisia ongelmia ja nuorisoa, jolla on erityiset sosiaaliset tarpeet, jotta he saata, heidät saataisiin mukaan, niin olennaisten tärkeää on, että on mahdollisuus myös ei-viralliseen, ei-muodolliseen koulutukseen, koska tätä kautta helposti päästään heidän pariinsa, koska usein muodollisessa ja virallisessa koulutuksessa näin ei ole. On, on siis tärkeää myös miettiä sitä, mitä tarjotaan ei-muodollisessa koulutuksessa – ja sitten kolmanneksi vielä kysymys, niin kuin muutkin sanovat, että minä olen aivan samaa mieltä tästä Creative Europe ohjelmasta, mutta tiedätte, että meillä on neuvoston kanssa konflikti meneillään ajatellen sitä, että leikataan 10 prosentilla seuraavaa puitekehystä, joka olisi erittäin tuhoisaa monille kunnianhimoisille tavoitteille. Minä toivoisin, että voitaisiin tämä estää. Mm, no, saattaa olla niin, että neuvosto pienentää tätä rahoitusta. Onko silti taattu, että kulttuuriohjelmaan ei kosketa, tai ainakin tämä tähän ei kosketa tähän lainatakuuvälineeseen. Ja siis jos neuvosto onnistuu, niin käykö niin, että kulttuuriohjelmia vähennetään? Minä, minu, minä kysyin tästä muualtakin jo, mutta minulle sanottiin, että teiltä pitäisi kysyä. Kiitos. Mrs. Costa. Kiitos. Sitten Rova Costa. Grazie, presidente, komissaria. Ehm... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Tehän olette jo korostanut joitakin näitä osioita, joita halusin, joista halusin kysyä, Creative Europe esimerkiksi, mutta aivan kuten edustaja Tryppel, luulisin, että meidän täytyy pyrkiä nyt menemään eteenpäin, ja komissiokin on sitä pyrkinyt tekemään, vaikka kysymys on vain 1,7 prosentista eurooppalaisesta BKTstä. Se on erittäin pieni summa. Lisäksi meillä oli vihreä kirja, joka oli mielestäni erittäin tärkeä asia. Vuoropuhelu on tärkeää ja meidän tulee tarkastella kulttuuria digitaalisen ajan näkökulmasta. Tämä on aika, jolloin nähdään paljon muutoksia tapahtuvan. Siitä huolimatta uskon, että on joitakin kysymyksiä, joita tulisi selventää. Olen suhtautunut myönteisesti siihen, että ministerineuvosto omassa asiakirjassaan on ilmaissut joitakin epäilyjä ja tehnyt myös joitakin ehdotuksia. Mikä on mielenkiintoista kulttuurivaliokunnalle. Jotkut kollegat ottivat myös näitä kysymyksiä esille. Ensimmäinen kysymyksistä on se, että tietysti me emme kyseenalaista tätä Creative Europe-ohjelman juridista puitteistoa. Minä haluaisin aina tällaisen luovan kulttuuri Euroopan. Kulttuurisana unohtuu usein. Juridista puitteistoa emme unohda, mutta minusta tärkeää olisi, että meillä olisi oikeat takuut, että tämä ohjelma jää yhdeksi omaksi brändikseen, erilliseksi asiaksi. Ja kulttuuri ja luominen pitäisi yhdistää yhteen kahteen alaohjelmaan. Se oli mielestäni hyvä sen sijaan, että meillä olisi vain yksi ohjelma. Sillä kaikissa niissä keskusteluissa, joita olemme täällä käyneet, on epävirallisesti todettu myös komission puolesta, että tämä media-brändi häviää. Se mielestäni olisi kyllä suuri virhe. Se on kuitenkin brändi, yrittää pitää siitä kiinni. Epävirallista tällaista tietoa on kuulkaa olemassa, kyllä sitä on kuultu komissiolta ja haluaisin, että kommentoisitte tätä. Toinen kysymys tästä Luova Eurooppa-ohjelmasta. Vaikuttaa siltä, että ollaan vähän liialti sulauttamassa nyt asioita toisiinsa. Ja näin tämä kulttuurinäkökohta ja asian ulkopuolelle, kun pyritään parantamaan kulttuuriperintöämme ja hyödyntämään sitä. Se ei löydy tästä ohjelmasta. Mutta minusta meidän täytyy erotella elinkeinoelämä ja kulttuuriluovuus. Kulttuuri aina tehdä voiton saavuttamisen tavoittelussa ja meillä täytyy olla tiettyjä toisia prioriteetteja, kun tarkastellaan näitä eri tavoitteita. Sitten meillä on tietysti tämä poikkileikava lähestymistapa, joka on tärkeä. Ja sitten rahoitusväline. Tiedän, että se on täällä lainatakeiden muodossa olemassa. Komissio vielä pohtii sitä. Keskustelimme asiasta valiokunnassa, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että meidän täytyy olla varovaisia tässä suhteessa, sillä eri maissa on käytössä eri oikeusperustat ja monissa maissa kulttuuriyhdistykset, jotka saavat julkista rahoitusta, eivät voi ottaa lainaa. Eli näiden olisi mahdotonta silloin saada lainoja se olisi mahdollista vain elinkeinoelämälle. Ehdotuksessa ei myöskään ole mitään paikallista ulottuvuutta. Kulttuuri innovoinnille tai luovalle innovoinnille. Paikallinen tasokin on tärkeä, ei pelkästään maan kattava. Se pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon. Takkula, pyytäisin lyhyesti, jos mahdollista. Takkula. Kiitos puheenjohtaja. On aivan totta, että kaiken näiden kysymysten jälkeen, mitä on esitetty, niin on vaan enää hyvin vaikea tuoda mitään <clears throat> laadullista lisäarvoa tähän kysymysten sarjaan, ehkä vain määrällisen. Ja oikeastaan se, mitä olin kysymässä tuo Helka Tryppölö kysyi budjettiin liittyen, eli oikeastaan tämmöistä kokonaiskuvaa haluaisin kysyä, että meillä on tietenkin huoli täällä valiokunnassa siitä, niin kuin varmaan komissaarilla itselläkin omasta portfoliostaan, että miten nyt tämä budjetti oikein jaksaa, että saadaanhan me nämä lisäykset, mitä on laitettu, koska tämä on iso, iso asia meille, jos tämä 70 prosenttia tulee lisää, ja voi sanoa, että siinä komissaari on siinäkin tehnyt erittäin hyvää työtä, ja toivon mukaan se nyt menee sitten läpi niin, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen ja, ja, ja tuota, eivät lähde supistamaan tätä budjetti. Oikeastaan vähän tästä ajatuksia, että miltä se näyttää, saammeko me tämmöisen laajennetun ohjelman. Kiitoksia. Dankeschön. Jetzt noch Frau Pagliadelli, dann Herr Lukkegaard. Pagliadelli, Lukkegaard ja minä olemme vielä jäljellä. Επίτροπε, είμαι σίγουρη ότι θα βρεθούν λύσεις. Kiitos, puheenjohtaja. Todella meidän on löydettävä ratkaisu tähän nimikysymykseen ja sitten ohjelman eri osioiden äh, selkeyttämiseen niin, että voisimme todella rauhoitella äh, paitsi jäseniä täällä, myös toimijoita kentällä niin, että rahoitus esimerkiksi olisi selvillä, että voiko rahoitus jatkua. Se rahoitus, joka on tähän mennessä saatu nykyohjelman kautta. Mitä tähän nimiasiaan tulee, niin äh, te varmasti sitä vielä pohditte, koska niin kuin näette, niin koko tämä valiokunta kulttuurivaliokunta täällä on hyvin, hyvin epäileväinen sen suhteen, miten nimi heijastelee tätä ohjelman sisältöä. Hyvin monimutkainen kysymys. Minä en tässä nyt aio puhua mistään ohjelmasta erityisesti, mutta haluan välittää teille viestini suuren huolenaiheen, joka huolestuttaa meitä tässä valiokunnassa. Ja nyt valitettavasti näyttää siltä, että tulevissa ohjelmissa, komission ehdotuksissa, esimerkiksi tutkimukseen liittyen, joka ei kyllä liity teidän äh, vastuualueeseenne, mutta kulttuuri, hyvin laajasti käsitettynä nyt, siis todella laajasti käsitettynä kulttuuri, ei näy missään. Mm, eli joko äh, kulttuuriasiat hoidetaan vain jäsenvaltioiden kulttuuriministeriöiden kautta, eikä esimerkiksi yliopistoilla ole äh, mahdollisuutta osallistua näihin ohjelmiin. Eli tämä meidän täytyisi ratkaista, miten äh, osa kulttuuriohjelmasta voitaisiin kanavoida suoraan yliopistoille eikä jäsenvaltioiden kulttuuriministeriöille. Ja toinen asia, jota pyytäisin teidän hiukan pohtivan. Miten humanististen tieteiden rahoitus saataisiin tutkimusohjelmien mukaan? Ja sitten vielä eh, Minulla on teidän kolleganne Rova Quinnin vastaus liittyen kysymykseeni Horisontti 2020. Humanistiset tieteet ovat eh, jääneet eh, täysin muiden varjoon. Ja täällä on nyt hiukan epäselvyyttä myös tästä nimityksestä. Haluaisin, että välittäisitte meidän viestimme eteenpäin siitä, että asiat ovat menneet sekaisin, puurot ja velit ovat menneet sekaisin ja että humanistiset tieteet täytyy myös muistaa. Ja sitten Lökkekaard vielä. No, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komission jäsenä myös siitä, että tulitte tänne puhumaan. Jos kukaan muu ei sano, niin minä sanon kyllä sen, että minun mielestäni tämä ehdotus on sellainen, että me tuemme sitä. Ja lisäksi puutun tähän nimikysymykseen, aivan kuten muutkin. Me olemme keskustelleet tästä jo puolisen vuotta ja minun mielestäni tässä keskustelussa on nyt mielenkiintoista nähdä, että onko hyviä vaihtoehtoja, onko nykyistä parempaa vaihtoehtoa olemassa. Ja tähän mennessä kuulin jo Trypelin ehdotuksesta Education for All eihän se ole mielenkiintoista, jos mietitään, että minkälaisia vaihtoehtoja nyt on. Sitä pitäisi ajatella Tästä on keskusteltu Tanskan puheenjohtajakaudella ja kaikki eivät olleet sitä mieltä, että paras ratkaisu olisi Erasmus for All, eikä kukaan ehdottanut mitään vaihtoehtoa. Niinpä eri toimijat ovat huolissaan, mutta heidät pitäisi ottaa mukaan tähän ja ottaa heidät tosissaan. Minun mielestäni Erasmus for All on hyvin hyvä mahdollisuus. Pitäisi löytää kompromissi ja käyttää sellaista alaotsikointia, mitä käytetään tällä hetkellä. Tässä kyllä kannattaisi kuitenkin olla aika luova. Sanotaan, että yksi toinen voi olla toisen rinnalla. Minun mielestäni Education for All on parempi kuin Erasmus for All. Mm, mutta täytyisi katsoa, että onko jotakin parempaa olemassa, löytyisikö mitään parempaa. Meidän pitäisi ennemminkin keskustella sisällöstä kuin nimistä. Ja Kööpenhaminassahan järjestetään Erasmuksen äh, vuosijuhla ja pitäisi miettiä, voitaisiinko käyttää Erasmuksen laadukkuutta. Tässä pitäisi katsoa, mitä on tapahtunut Erasmuksen puitteissa ja miten voitaisiin parantaa laatua Erasmuksen osalta. Inhalt. Kiitokset herra Löhkekaart. Me puhumme nyt siis sisällöstä ja kun puhumme sisällöstä, meidän on puhuttava myös nimestä, koska nimi ei vastaa sisältöä. Niin se vaan on. Minä olen tämän selittänyt jo niin monta kertaa viimeisten vuosien aikana, että minä en jaksa selittää tätä enää. Yhteinen Erasmus on vale. Se on valhe, koska vain ne voivat osallistua, joilla on rahaa. Eli jos sanotaan Erasmus for all, niille, jotka ovat menossa opiskelemaan vaikka, tai Erasmus muilla alueilla, niin sekin on valetta ja väärin. Eli pyytäisin nyt, no minä en kiihdy enempää tästä, tai siis kiihdyin jo oikeastaan, mutta yksi sana vain. Rouva komission jäsen, te ette sanonut tänään yhtään mitään uutta. Sanoitte juuri saman kuin kaksi kuukautta sitten. Ja herra Korel on sanonut tämän meille parikin kertaa. Ja Meres on sanonut tämän meille usean otteeseen. Te ette sanoneet, sanonut mitään uutta. Te ette antanut senttiäkään periksi. Vaikka tiedätte, ja tämän herra Korei on kyllä myös kuullut, tiedätte mitä muutoksia me haluamme. Ensin otsikko pois Kyllä me tästä otsikostakin vielä pääsemme, hyvät naiset ja herrat, mutta se ei ole tämän päivän keskustelun aiheena. On se nyt aika paksua, kun meille täällä sanotaan, niin kuin Petrakin tuossa totesi, että kaikki mitä me olemme eh, sanoneet on mennyt kuin vesi hanhen selästä. Mitään ei ole kuultu. Ette edes sanonut mitään siitä, mitä neuvosto Tanska puheenjohtajavaltiona tässä nyt on sanonut yhtä sun toista. Esimerkiksi Jean Monnet-ohjelmasta, Samoin eh, neuvosto on todennut jotakin erästä virastosta, on nimittäin todennut, että se on asia, josta maa itse päättää. Ettekä te voi eh, vaatia liittovaltiolta, niin kuin Mariteres totesi, että kaikki laitetaan yhden katon alle. Minä tulen Saksasta, kuulkaa, ei tämä onnistu. Me olemme Saksassa hoitaneet eh, tämän niin, että siellä missä ovat asiakkaat on myös palvelu, ja emme me ole tästä penniäkään maksaneet lisää. Eli se, mitä Malta tekee tai Luxemburg tekee tai kaikki pienet maat tekevät, niin älkää nyt pakottako maita, jotka ovat tehneet hienoa työtä kääntämään kelkkaansa. Jättäkää he niille subsidiariteetti. Ette sano nyt tästäkään mitään. Te pidätte tasan tarkkaan kiinni siitä, mitä ohjelmassa lukee. Mehän lähdimme alkuperäisestä ehdotuksesta sitä, että tehtäisiin nuoriso-ohjelma. Meidät vakuutettiin siitä, että laitetaan kaikki sitten yhteen ohjelmaan. Hyvä, mutta sitten sen on oltava oma ohjelmansa, oma kappaleensa ohjelman puitteissa ja sillä on oltava myös oma budjettinsa. Ja nyt täällä sitten, niin te puhuitte tästä lifelong learning, elinikäinen oppiminen – Hienoa. Te mainitsitte tässä ainakin neljä kertaa tässä äskeisessä puheessanne. Joo, hyvä otsikko olisi sekin, mutta olen minä kyllä Helka Tryppelinkin kanssa samaa mieltä. Hyvä otsikko hänelläkin. Te sanoitte, että Jean Monnet ja nämä kuusi instituutiota asetatte kyseenalaiseksi. Ette te aseta kyseenalaiseksi kuutta instituutiota, vaan neljä. Ja kahta expressis verbis ette ollenkaan. Ja minä tiedän, että te ette aseta näitä kahta kyseenalaiseksi, koska te pelkäätte, että jos asetatte ne kyseenalaiseksi, niin sitten koko maailma kääntyy teitä vastaan. Sano saman kuin mitä me olemme sanoneet koko ajan. Viime keskustelussa totesimme jo, että joko kaikki säilyvät mukana tai kaikki ulos. Koska sitten joudutte kiistelemään myös niiden kanssa, jotka haluavat brykkejä. ja Firenze, mutta ettehän te niiden kanssa uskotaneet lähteä öö, kistoihin. Jätitte ne mm, koskemattomiksi, niin minäkin teinä olisin tehnyt ymmärrän oikein hyvin, en minäkään olisi uskaltanut. Mutta me sanomme, että joko kaikki tai ei mitään. Puhutaan sitten siitä. Ja myös neuvosto sanoi tämän. Tehän pyysitte neuvostolta ehdotuksia ja kun ette viitannut tähän, niin hylkäätte myös sen, mitä neuvosto sanoi, kun neuvostokin sanoi, että kaikki mukaan tai ei mitään mukaan. Sitten sanoitte, että haluatte vain tämän vähimmäisprosenttiluvun eikä se ole edes siellä sidottuna. Me emme voi hyväksyä sitä, että ohjelmassa lukee jotain vähän sinne päin, eikä sitovasti. Me haluamme, että se on sitovasti siellä. Te sanotte, että eihän vielä tiedetä, mitä vuonna 2017 tai 2019 tapahtuu, mitä vaatimuksia ohjelmaan kohdistuu silloin. Kyllä, aika kulkee nopeasti. Me tiedämme hyvin tarkkaan, mitä tarvitsemme Leonardossa vaikkapa paljonko tarvitsemme Leonardo-vastaanottajia varten enemmän kuin tähän asti. Me tiedämme myös, että Erasmus tarvitsee lisää, tiedämme myös sen, että Komenius tarvitsee lisää. Me tiedämme tämän kaiken. Ja siksi me olemme sitä mieltä, että haluaisimme mielellämme 80 prosenttia ohjelmasta merkittynä. Sinne minne se kuuluu. Yhteistyö, liikkuvuus, poliittinen tutkimus ja niin edelleen. Mutta kiitos myös ihan yksittäisiin ohjelmiin, jotka ovat brändejä ja nimiä sinänsä. Te kaikki tiedätte kaikki, jotka ovat tehneet pitkään työtä tällä alalla, tietävät kyllä esimerkiksi komeniuksesta. Mutta ne, jotka haluavat komeniusta käyttää, niin kyllä ne tietävät tasan tarkkaan, mikä on komenius 17 vuoden aikana. Ne ovat saaneet aikaan kukoistavan yhteisön. Ja tuleeko tuosta komeniuksesta sitten Erasmus, niinkö? kysyvät sitten minulta, että hulluksiko minä olen tullut, tai Leonardo, tai Grundvik. Nämä ovat toimivia brändejä. Miksi ihmeessä me nyt tämän menemme pilaamaan? Säilytetään nimet. Ja tässähän me totesimme, että olette oikeassa. Tämä liikkuvuuslähestymistapa, yhteistyölähestymistapa ja poliittinen äh, tutkimus, lähdemme teidän kelkkaanne. Emme me ole tätä vastaan ollenkaan, mutta me haluamme hoitaa tämän asian niin, että kaikki ymmärtävät, missä mennään. Henkä minä myöskään pidän mahdollisena sitä, että komissio vaikka kovasti komissiota arvostammekin, että komissio saisi, saisi taskurahaa 44 prosenttia. Miksi ei voi sanoa ennalta, että näin monta prosenttia menee tänne, näin monta prosenttia tänne ja näin monta prosenttia tuonne? Teillähän on kaiken näköisiä juristeja ja muita kekseliäitä ihmisiä siellä. Kyllähän ne sitten, jos täytyy muutoksia tehdä, niin varmaan tulevat meidän luoksemme ja sanovat, että tarvitaan muutoksia, tarvitaan muutoksia. Kyllä minä haluaisin, että alusta tehdään selväksi, että vähintään vaikkapa 80 prosenttia on korvamerkitty ja tämä kansanedustuslaitos on ne hyväksynyt. Sitähän me olemme sanoneet tässä koko ajan. Me olemme yrittäneet tämän takoa teidän työntekijöidenne kallon ja sanoa, että mikä on meidän käsityksemme. Me olemme jatkuvasti olleet teidän henkilökuntanne yhteistyössä ja olen kyllä yllättynyt siitä, että he eivät ole teille sitten välittäneet tätä meidän viestiämme. Ja kyllä minä, rouva Vasiliu, olisin odottanut, että te olisitte tullut meitä edes hiukan vastaan, mutta kun ette tullut meitä vastaan missään asiassa senttiäkään. No, me olemme tästä nyt puhuneet. Heinäkuussa saatte sitten esityksemme ja syksyllä siitä keskustelemme. Ja pyytäisin teitä nyt todella ää, katsomaan, että voitaisiinko jotain muutoksia saada vielä aikaan. Yksi pyyntö vielä. Niin, muuten nuoriso-ohjelma. Mukavaa, kun sanotte, että haluamme muodollisen ja epämuodollisen oppimisen rinnastaa toisiinsa, mutta ei mitään sotkemista minä haluan säilyttää nuoriso-ohjelman niin, että nuorisojärjestöt ja muut voivat nähdä, mitä, mitä niillä on käytettävissä. Ja se, että koulutuksen ja nuorison välillä sitten voidaan saada mahdollisuuksia ja synergiaa. Hmm? Parahin komissaari, parahin komissio, tätähän me halusimme jo viisi vuotta sitten, kun luotiin elinikäinen oppiminen. Tuolloin me toivoimme, että tämän kokonaisvaltaisen katon alta äh, voitaisiin äh, saada aikaan synergiaa ja vaihtoa. Ei, näin ei tapahtunut silloin. Jos se tapahtuu nyt, niin hyvä. Mitä rahoihin tulee, olemme hyvin kiitollisia siitä, että komissio on ottanut nyt Aimo Loikan eteenpäin ehdotuksessaan, mutta se mitä sitten loppujen lopuksi saadaan, niin sitä te ette tiedä, sitä en tiedä, minä sitä ei tiedä vielä tässä vaiheessa kukaan. Täytyy odottaa neuvoston vastausta. Yksi juttu vielä en tiedä, ymmärsinkö oikein vai enkö kuullut jotain, mitä tulee näihin master-opintoihin. Meillähän on kysymyksiä. Eli kun me annamme lupia master-opinnoille, joita mm, EIBEN kautta rahoitetaan, niin silloinhan täytyy muodostaa tällainen takurahasto, mutta jos näitä rahoja ei käytetä, koska kaikki ihmiset maksavat reippaasti takaisin kaiken, niin mitä näille takurahaston rahoille tapahtuu? Palaavatko nämä nettomaksajille Saksalle tai Alankomaille tai minne nyt vaan? Vai mitä näille rahoille tapahtuu? Sen minä haluaisin kuulla, koska kyllä tässä on aika iso juttu tämäkin. Tällaiset nukkuvat varat, jotka ovat siellä kiinni, mutta ne, jotka aikaisintaan tarvitaan vuonna 2017 ehkä nämä takut. Ei ennen. Tai ehkä jopa myöhemminkin. En tiedä. Mm. Eli ö, näin, ja tämä sama koskee varmaan myös tämän luovan teollisuuden kysymystä, e, elokuvat ja niin edelleen, tämä rahoitus. Nämä olivat minun kysymyksiäni ja vielä yksi kysymys muuten. Ymmärsin rouva Kosta ja herra Bodesta niin, että molemmat epäilevät sitä, että mediaa jatketaan. Minä haluaisin teiltä tähän selvän vastauksen, että media jatketaan. Eh, minä olen tämä heille jo sanonut, mutta minua he eivät usko, ehkä uskovat teitä. Kiitos. Shall we start with the... Eh, no niin, aloitamme nyt tästä. Kyllä, kyllä. Mediaohjelma jatkuu ja vahvistettuna vielä. Ei, ei siinä ole erilaista ohjelmaa, mutta siinä on erilliset brändit. Media on edelleen olemassa ja kulttuuri eh, on toinen linja. Tämä on aivan selvää. Älkää sekoittako ja vaikeuttako asioita, jotka jo ovat selviä. Ottaisin nyt esiin sen, että tässä vaiheessa – me emme ole vielä neuvotteluvaiheessa edes, joten älkää nyt valittako siitä, että minä en anna täällä tai siellä eh, tätä tietoa, koska jossakin vaiheessa näin pitää tehdä, mutta minun täytyy kuunnella teitä. Minun piti kuulla neuvostoa ja edelleenkin minä kuulen neuvostoa ja totta kai minä kuuntelen teitä, olen kuunnellutkin teitä hyvin tarkkaan nyt, tänään ja edellisellä kerralla. Jossakin vaiheessa meidän täytyy katsoa, millä alueilla minä voin sitten myöntyä ja te voitte myöntyä ja ehkä molemmat. Sanoisin, että vaikuttaa siltä, että tärkeimmät asiat Erasmus-kysymyksessä ovat ensinnäkin nimi ja nuoriso ja sitten rahojen allokointi. Jean Monnet. Ja otetaan nämä yksi kerrallaan. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Erasmus oli hollantilainen, ei kreikkalainen. Eli minulla ei ole mitään syytä erityisesti suosia Erasmusta, mutta aivan suoraan sanoen, kun minä puhun ihmisille, niin en tiedä, kenen kanssa te olette puhuneet, mutta kaikki ne, joiden kanssa minä olen puhunut, kaikkihan tuntevat Erasmuksen. Ja Erasmus on ollut liikkuvuuden symboli. Hän oli henkilö, joka liikkui mm, yliopistosta toiseen silloin, kun piti matkustaa vielä vaunuilla tai sitten ratsain. Ja näin hän levitetään liikkuvuuden ajatusta. Ja tämä on siis Erasmus, mutta jos teillä on muita ajatuksia. Rova Trypel ehdotti vaihtoehtoa. Olen varma, että teillä on jotakin mielessänne itsellänne. Jos voitte sopia neuvoston kanssa jostakin paremmasta nimestä kuin Erasmus, niin sitten. Mutta minä haluaisin johdonmukaisen nimen, joten tätä kannattaa miettiä. Ja sitten toinen asia on nuoriso-ohjelma. Minä sanoin jo alustuksessani, että minä haluaisin, että eh, sillä on enemmän näkyvyyttä ohjelman sisällä. Tässä on tiettyjä viestejä ja meidän täytyy katsoa, mitä tämä loppujen lopuksi eh, tarkoittaa. Siis sen pitää välittää viesti. Ja kun minä puhun, en voi sanoa tätä niin monisanaisesti. Eh, minä käytän hyvin varovaisesti sanoja, jotta minun aikomukseni tulevat esiin, mutta olette aivan oikeassa tuosta hallinnollisista apurahoista. Niin, hallinnollisista perusteista, joita tässä esiintyi. Ja nämähän otettiin esiin jo ennen kuin ehdotus annettiin. Meillä oli siis alun perin monivuotinen työohjelma nuorisojärjestöille, jossa huolehdittaisiin moninaisesti toiminnasta ja pitkän aikavälin toiminnoista, jotta ei oltaisi ainoastaan yhden hankkeen varassa, vaan kyse olisi pitkän aikavälin ohjelmista. Tähän ollaan oltu tyytyväisiä ja minä olen ymmärtänyt, että tähän todellakin ollaan tyytyväisiä, mutta jotkin nuorisojärjestöt, niin, niiden pitää varmistua eh, sitten, että niillä on myös eh, sihteeristö ja muut hankkeen osiot kunnossa. Eh, ja minä olen sanonut heille, että jatketaan keskustelua tästä ja minä haluaisin kuulla itsekin ehdotuksia teiltä. Näin sanoin eilen. Ja minä haluaisin kuulla teidän ehdotuksenne siitä, miten me voimme parhaiten muotoilla nämä kriteerit koska suoraan sanoen minä en ole valmis hyvä, hyväksymään sitä, että annetaan 90 prosentille näitä hallinnollisia takeita ja jotkut niistä tekevät erinomaista työtä, mutta jotkut niistä eivät tee, joten tässä olosuhteet saattavat muuttua. Meillä oli tuolloin 15 jäsenvaltiota ja nyt meillä on 28. Ja järjestöjen pitää olla ähm, aktiivisempia äh, monen, useammassa maassa kuin aikaisemmin. Äh, äh, seitsemän jäsenvaltiota ei vielä riitä, joten olen kehottanut, että nuoriso antaisi omia ehdotuksiaan ja minä olen pyytänyt myös, että meidän henkilökuntamme tekee läheisempää yhteistyötä heidän kanssaan, joten täällä varmasti olemme samaa mieltä siitä, että meillä on yhteinen hanke ja yhteinen, yhteinen tavoite, koska eh, nuorisohjelma on keskiössä. Te valititte siitä, ettei näitä erilaisia toimia eh, luetella tässä, mutta totta kai jos kaikki nämä toimet, eh, joita liittyy Erasmukseen, jos luettelen niitä, niin siihen menee yli 15 minuuttia. Mutta totta kai äh, voin toistaakin vielä, äh, vapaaehtoispalvelu jatkuu, nuorisovaihto jatkuu, samoin äh, nuorten työntekijöiden koulutus ja verkostoituminen jatkuu. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, että, ettemmekö näitä arvostaisi ja myös siinä mielessä, että kyse on epävirallisesta arkioppimisesta ja emme aio vähentää kyllä tätä osiota. Ja sitten budjetin allokointi. Saat, saatatte olla oikeassa yhdessä suhteessa. Ehkä meidän pitäisi ottaa tämä alakohtaisesti käsittelyyn, mutta pitäisi jättää hiukan joustoa sinne Sanoisin teille tässä vielä, puhun kokemuksesta. Arabikevään jälkeen me halusimme allokoida varoja, jotta voisimme edistää lisäyhteis- lisäyhteistyötä Pohjois-Afrikan yliopistojen kanssa. Meillä ei ollut siihen mahdollisuutta, koska ei ollut joustoa. Joten meidän täytyy jättää joustoa ohjelmiimme, jotta voimme kohdata uudet tarpeet ja uudet olosuhteet – nyt nuorisotyöttömyys. Me eh, olemme saaneet sitä hiukan mukaan Erasmus eh, ja Leonardo-ohjelmiin, eh, mutta hyvin vähän, koska meillä ei ole ollut riittävästi joustoa, joten tätäkin pitää miettiä. Ja sitten Jean Monnet. Ei, ei, ei se tarkoita sitä, että minä pitäisi muiden tekemästä työstä. Mutta meidän täytyy noudattaa hyvin tiukkoja kriteerejä, jotta osaaminen, osaamisen taso säilytetään. Ja aivan pähkinänkuoressa voisin kertoa teille tämän selvityksemme tuloksista. Meillä oli ulkoinen taho tekemässä selvitystä. Kansainvälinen eurooppalaisen koulutuksen keskun. Minulle sanotaan tässä, että eh, siinä ei ole mitään virallista tasoa eh, master-tutkimuksessa ja tohtorin tutkimuksissa. Ja sitten eh, Euroopan julkishallinnon laitos, erinomainen, mutta ydintoiminta on, että se tarjoaa lyhyen, lyhyitä kursseja ja siinä keskitytään ainoastaan yhteen aihealueeseen, eikä siinä, siinäkään anneta mitään tunnustettuja tutkintotodistuksia. Ja sitten erityistarpeisiin liittyvä koulutus koulutus ja opettajan koulutus, siinä ei keskitytä eurooppalaisen integraatioon liittyviin aiheisiin. Nämä ovat siis ulkoisen arviointilaitoksen ajatuksia ja he ottivat esiin äh, nämä kaksi, College of Europe äh, sekä Bryggessä että sitten tämä Firenzen instituutti, mutta meillä on kymmeniä muita laitoksia, jotka on perustettu tuon jälkeen ja nekin tekevät erinomaista työtä. Ja minun mielestäni on hyvin epäoikeudenmukaista olla antamatta tätä mahdollisuutta niille, mutta jokainen, joka on luettelossa, näkee kohdallaan leikkauksen. Siitä syystä minun mielestäni on oikeudenmukaisempaa avata kilpailu niiden kesken ja katsoa, mikä laitos täyttää parhaiten nämä ehdot. Ja sitten äh, kulttuuriohjelma. Te kysyitte minulta aivan äh, yksittäisen kysymyksen koskien äh, näitä lainavälineitä. Me pidämme sitä erittäin hyödyllisenä ja se todellakin edistää kulttuuri- ja luovaa PK-sektoria, mutta jos budjettia leikataan niin paljon, ettei enää pärjätä. Minä mieluummin jättäisin tämän sivun, enkä koskisi kulttuuri- ja mediaohjelmiin. Erittäin hyvä äh, selkeä vastaus, kiitos. Ja, ja sitten opiskelijat. Me olemme sitoneet noin 100 miljoonaa vuodessa, joka palvelee 55 000 opiskelijaa vuodessa, mutta nämä lainat, niitä aletaan maksaa, maksamaan takaisin ja sen jälkeen me voimme tarjota muille opiskelijoille lainoja. Ja toistan vielä kerran, että että tämä ei ole mikään korvaus tai se ei tule apurahojen tilalle, vaan se on täydennys. Minulta usein kysytään tästä, että korvataanko apurahat näillä. Minä todellakin haluaisin, että olisi budjetissa tarpeeksi rahaa, että annettaisiin apurahaa opiskelijoille lähteä ulkomaille. Meille on osoitettu, että Tämä mastertaso vaatii sitä ja meidän täytyy tukea tätä toimintaa. Jos minulla olisi tarpeeksi rahaa antaa apurahoja tähän, näinhän olisimme tehneet, mutta meillä ei ole. Tai sitten opiskelijoiden määrä olisi hyvin rajattu. Mutta tämä lainatakuu väline, sillä tavoin me saamme tämän piiriin paljon enemmän opiskelijoita. Siis tämä tarkoittaa sitä, että master-ohjelmiin ei saa Erasmus-stipendiä. Tämä ei mitenkään korvaa Erasmus apuraha. Nobody. Niin, mutta kun meillä on sanottu, että jos on master niin tavallisesta Erasmusta ei silloin ole. Vai onko? Aina nämä eri asioita. Ei kun minä vaan yritän tässä selvittää. Nämä ovat kaksi erillistä ää, asiaa. Ne voivat ottaa tämän Erasmuksen aivan kuten tavallisesti, mutta tämä laina takuu, se on vuodeksi kahdeksi aina sen mukaan, mitä on tarjolla. Ja sitten äh, hyvä äh, Paljadelli. Äh, minä palaisin nyt vielä tähän kysymykseen. Ja minun mielestäni rouva Paljadelli, hän ansaitsee kyllä nyt vastauksensa kreikaksi. Minä sanoin jo, että tässä Marie Curie-ohjelmassa me rohkaisemme opiskelijoita tai, anteeksi, ei siis opiskelijoita, vaan tutkijoita rohkaisemme humanististen alojen tutkijoita, mutta valitettavasti me emme ole saaneet paljonkaan hakemuksia heiltä. Ehkä olet aivan oikeassa, että pitäisi antaa tai lisätä julkisuutta tässä, mainostaa enemmän Marie Curie-ohjelmaa siinä mielessä, että se ei ole ainoastaan koville tieteille, vaan myös humanistisille aloille – ja ehkä voitaisiin järjestää sellaisia eh, tapahtumia, että eh, tulisi selväksi, että myös humanistiset tieteet ovat mukana. Eh, te kysyitte, minkä tähden me emme toimi sillä tavoin, että yliopistot voisivat hyötyä näistä varoista, eivätkä ainoastaan opiskelijat all cultural funds. Kulttuuri, kulttuurivarat suunnataan suoraan kulttuuriministerille, eli kulttuuritoimi, joihin yliopistot ryhtyvät, eivät saa sen ollen osallistua tähän. Να ξεχωρίσω μεταξύ δύο πραγμάτων. No niin, tässä pitää tehdä selvä ero näiden välillä. se, mitä nyt annamme kulttuurivarojen puitteissa, se menee järjestöille eikä valtioille näitä. Nämä järjestöt tekevät yhteistyötä muiden maiden järjestöjen kanssa ja me haluamme edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja yhteistyötä. Mutta nyt jos rakennerahastoja käytetään kulttuuriin, niin siinä tosiaankin jäsenvaltiot saavat nämä varat ja jäsenvaltiot valtiot pyytävät ja hakevat näitä varoja. Me rohkaisemme jäsenvaltioita hakemaan ja sanomme, että nyt on hyvä hetki tehdä sopimuksia tällä alalla ja minkälaisista rakennerahastoista sitten voidaan hyötyä. Minun mielestäni pitäisi todellakin rohkaista jäsenvaltioita, että ne perustaisivat kulttuuriohjelmia joko rakennerahastojen puitteissa tai sitten ehkäpä koulutuksen puitteissa. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Tässä jälleen otettiin askel kohti uutta ohjelmaa, mikä sen nimi sitten onkaan. Minä kutsun sitä elinikäisen oppimisen ohjelmaksi. Olen avoin kaikille muille ehdotuksille, paitsi Erasmus for All, yhteinen Erasmus. No niin, tässä meillä on vielä aikaa syksyyn asti sitten tätä asiaa käsitellä ja miettikää siellä rannalla sitten, että mikä on paras tapa edetä. Rouva Vasilio, minä puhuin kyproslaisten ministerien kanssa ja he kertoivat minulle, että tiedättekö rouva Paak, Kyproksella Erasmusta ei tunneta yhtä hyvin kuin Komeniusta. <laughs> Minä olin erittäin tyytyväinen tulevaan puheenjohtajavaltioon. No niin, kaikkea hyvää jatkossa. Kiitokset herra Korelle. Te jatkatte hommia. Ja mielellään sitten lähennytte myös meihin. No niin, kiitos. Okei. Okay. Now we come... No niin. Ja sitten me käymme keskustelun. Mihinkä nuo kaikki nyt häipyvät? Me olemme kutsuneet vieraksemme herra Petersin ja herra Kailan, jotka molemmat ovat Euronewsin edustajia. Niin kuin kaikki tiedätte, vuodesta 1990 92 tai 93 tulkki ei kuullut jompikumpi, niin äh, olemme yhteistyötä komission ja Euronewsin kanssa tehneet. Ja Euronews on äh, mahdollisuus seurata Euroopan politiikkaa kymmenellä kielellä englanti, ranska, saksa, espanja, italia, portugali, venäjä, turkki, arabia ja farsi. Me olimme sitä mieltä, että tämä on tarpeen, koska katsomme, että Euroopan unionin rajojen tuolla puolenkin on tärkeää kertoa ihmisille, mikä EU on, mitä EU tekee. Siksi olemme jo vuosien ajan tukeneet Euronewsia. Kaila ja Peters, jotka ovat nyt paikalla. Peters on ähm, johtokunnan puheenjohtaja ja Kaila on äh, Euronys kehityksen johtaja. Ja he ovat äh, valmistelleet meille kamalan pitkän PowerPoint-esityksen, mutta minä sanoin, että yli 20 minuuttia ei tipu. Joten tuossa ajassa saatte sitten esittää esityksenne. Meitä kiinnostaa nyt kuulla, mitä rahoillamme tehdään, koska Tiedätte, että on monia jotka ovat hyvin kateellisia teille ja jotka mielellään haluaisivat rahaa tästä samasta budjetista. Kyllä teidän täytyy tänään vakuuttaa meidät niin, että seuraavastakin talousarviosta iloisesti annamme teille rahat jotka minun mielestäni olette käyttäneet tähän asti oikein hyvä, hyvin. Nämä 6,7 miljoonaa ihmistä, jotka katsovat Euronyyssiä joka päivä, niin minä olen yksi heistä, koska haluan tietää, mitä tapahtuu. Peter, olkaa hyvä. Merci Madame la Présidente. Euh, oui, la, la longueur de la... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin. Tämä esityksemme on toivottavasti sillä tasolla, mitä parlamentti odottaa meillä on, meidän on tärkeää esitellä teille Euronewsia, antaa siitä lisätietoja sen lisäksi, mitä tiedätte, ja kertoa, minkälainen äh, investointi tämä Euronews on, mitä se oikeasti tuottaa. Mehän olemme kasvaneet voimakkaasti niiden miltei 20 vuoden ajan, jonka olemme olleet olemassa, ja laajentuneet voimakkaasti. Ja tässä on joitakin lukuja, jotka kuvaavat tätä tämänhetkistä tilannetta. Meillä on noin 800 työntekijää, 400 lehtimiestä, eli miltei tuplata niin paljon kuin alussa, meillä on noin 200 lehtimiestä. Euroopan unionin tuen avulla meillä on vielä sata uutta työntekijää ennen vuoden loppua, sillä kreikan kielinen ja unkarin kielinen versio Euronewsista on tulossa. Tässä ovat ne kanavat, jotka ovat olleet mukana alusta lähtien toiminnassamme. Tänä päivänä kykenemme näiden 11 kielipalvelumme avulla tavoittamaan yli 3,5 miljardia ihmistä kautta maailman, mikä merkitsee sitä, että me olemme todella merkittävä monikielisyyden ja monikielisten palveluiden tarjoaja. Olemme laajentuneet myös hyvin voimakkaasti, varsinkin viimeisen kahden vuoden aikana. Meillä on kaksi toimistoa myös muualla maailmassa. Meillä on yhteensä 14 toimistoa. Budapestin ja Atenan toimistojen avaamisen avaaminen tapahtui tänä vuonna ja Brysselissä tietysti toimistamme on erityisen kansainvälinen ja sillä on erittäin merkittävä asema. Ja kuten näette tästä taulukosta, olemme tällä hetkellä toiminnassa myös esimerkiksi Dohassa, Dubaissa ja Washingtonissa. Washingtonissa elokuusta lähtien eli avaamme toimistoja yhä enemmän. Budapestista ja Atenasta Haluaisin todeta niin, että ensimmäistä kertaa Euronewsin niin historiassa tarjoamme paikallisella tasolla tätä kieltä. Ei keskus lähtöisesti Lyonista, vaan meillä on oma tiimimme tuolla Atenassa, 30-35 henkilöä Atenassa ja saman verran suurin piirtein Budapestissa. Eli tämä on tärkeä uusi edistysaskel Euronewsille. Ja on erittäin tärkeää, että voimme sekä kreikaksi että unkariksi ryhtyä myöskin lähetystoimintaa harjoittamaan. Se on erityisen merkittävä asia. Varmaankin teillä on kysymyttävää tästä myöhemmin. Jynys, kuten kaikki myös muutkin televisiokanavat, sen enää pitäisi olla enää pelkästään televisiokanava, vaan tällainen monialustainen palvelu, joka löytyy hotelleista, lentokentiltä ja muista julkisista paikoista. Olemme tällä alalla toimineet voimakkaasti, sillä tällä hetkellä me olemme erilaisten televisiovalmistajien kanssa solmineet hirvittävän paljon sopimuksia. 93 prosenttia itse asiassa on katettu näillä sopimuksilla ja näin Tämän avulla voidaan päästä myös internetiin. Meidän täytyy tietysti kehittää tähän sovelluksia, niitä täytyy kehittää iPhonea tai Google Playta varten tai muita. Mutta kaikki 93 prosenttia myydyistä televisioista sisältävät jo tällaisia mahdollisuuksia ja Euronews on siitä syystä useiden eri sovellustensa avulla myös älypuhelimissa mukana, kuten myöskin kaikissa erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa – Sehän tietysti pitää olla kaikkien tiedonvälityskanavien tavoitteena tänä päivänä. Lisäksi on tärkeää huomioida, että vuonna 1993 mm, meitä oli 18 ja nyt on miltei 200 kansainvälistä TV-kanavan mukana. Eli Eurosport on ehkä näistä kanavista kaikkein parhaiten menestynyt ja kilpailu sen kanssa on tietysti jollain tapaa vaikea. Se ei kuitenkaan estä sitä, että me olemme erittäin suuressa johdossa verrattuna muihin kilpailijoihimme. Ja jos verrataan vaikka Amerikan kanaviin, niin ero on erittäin suuri. Euroopassa meitä katsoo miltei 5,5 miljoonaa henkilöä. Näitä lukuja juurikaan tunneta, mutta jos verrataan vaikkapa CNN, joka on 1,4 miljoonaa, ja BBC World Newsiin, niin kyllä tämä ero on aivan valtavan suuri. No, hyvin usein ajatellaan, että Euronews on pelkästään Euroopan unionin rahoittama. On tärkeää osoittaa teille nämä luvut, sillä tämä jakauma ainakin vuoden 2011 osoittaa selkeästi, mistä tulomme tulevat. Se on aika tasaisesti jaettu osakkeenomistajien välillä, jotka maksavat meidän lisenssimaksuista ja jotka rahoittavat myös näitä eri kieliverkioista Venäjää, Portugalia, ainakin vuoden loppuun asti, Turkkikin. Ja näiltä tuleva rahoitus on siis 30 prosenttia ja 30 prosenttia myös Euroopan unionilta, jos siitä kerron pian lisää ja sitten kaupallisista lähteistä 40 prosenttia. Suurin osa näistä varoista investoidaan toimitus, toimitukselliseen työhön, miltä 40 prosenttia. Ja toinen tärkeä osio on tekninen työ. Ja tietysti voisin nyt sitten sanoa, todeta, että News on kaikkein ihanin kanava koko maailmassa, mutta ette välttämättä usko sitä. Mutta täytyy ehkä puhua myös vähän muista ja Tarkastelen tässä arvost, arviota, joka Euroopan komissio antoi tehdä silloin, kun äh, tuo puitesopimus Syynnysin kanssa uudistettiin. Ja sen teki ulkoinen Evaluation Partnership-yhtiö. 150 sivun kertomus siitä tuli tulokseksi ja osoitan siitä muutaman kohdan. Euronews vastaa täysin komission ja muiden EU-toimielinten tavoitteisiin. Ja varsinkin se, mikä me, meistä tekee ylpeitä, on se, että katselijoilla ei välttämättä ole riittävän paljon tietoa Euroopan unionista, eivätkä he tunne välttämättä kaikkia sen yksityiskohtia. Mutta Euronewsia pidetään ikään kuin Euroopan unionin kansanomaistajana, mikä meidän mielestämme on tärkeä asia. Euronews voi selkeästi myös tarjota selkeän eurooppalaisen julkisen palvelun. Yksi ainoa kielteinen asia tässä oli meille, se koskee sitä, että me emme voi hyödyntää kaikkea sitä, mikä meidän asemassa on. Me emme ole samanlaisen julkisen palvelun asemassa kuin välttämättä kaikki muut. Mutta useat kansalliset kanavat, joilla on helppo pääsy näihin uusiin jakelukanaviin, niin se tietysti aiheuttaa meille lisäkilpailua. Yrnys on tuotantomalli, joka on raportin mukaan erittäin tehokas ja kun tarkastellaan näitä hintoja, niin ne ovat erittäin kilpailukykyiset verrattuna useisiin muihin ohjelmiin, jotka toiset yritykset myyvät. Unison kustannukset ovat olleet hyvin kilpailukykyisiä. Eli ei makseta liikaa Unison palveluista verrattuna muihin. No, tässä 150 sivussa oli erittäin tärkeä luku myös vuodelta 2009. 600 minuuttia viikossa siellä käytetään eurooppalaisten asioiden käsittelyyn, kun taas BBC World käyttää 60 minuuttia. Tai Deutsche Welle samoin. Mielenkiintoista on nähdä se, että samanlasku on tehty tänä päivänä ja nyt ollaan miltei 1500 minuutissa per viikko verrattuna vuoteen 2009, jolloin tuo määrä oli vain 600 minuuttia. Eli nähdään selkeästi, että me katamme ja käsittelemme näitä eurooppalaisia kysymyksiä erittäin paljon. Tietysti on aina erittäin ilahduttava työskennellä yhdessä parlamentin edustajienkin kanssa. He ovat tärkeässä asemassa meidän kanavallamme. Muutama esimerkki siitä. Ja muutama mepi on äskettäin ollut juuri esillä televisiossamme. On tärkeää, että aina kun meillä on tällaisia merkittäviä asioita, joita pitää käsitellä, niin järjestelmällisesti otamme yhteyttä meppeihin, jotta kuulemme heidän näkemyksiään. Ja saamme sitten täältä edustavia näkemyksiä. Myös tärkeää on se, että luonnollisestikaan emme ole täydellisiä ja aina voimme pyrkiä parempaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että Jörnysen rooli ei vielä ole riittävästi kehittynyt ja että Jyrnys voisi vielä toimia kymmenen kertaa paremmin. Ja tässä vaiheessa haluaisin ottaa esille, mitkä ovat ne hankaluudet ja haasteet, joita tämän tyyppisellä televisiokanavalla on suhteessa kilpailijoihin. Tehän tiedätte, että näitä kysymyksiä on vaikea käsitellä tiedotusvälineissä ylipäätäänkin. Ensinnäkin Meillä on useita haasteita. Ensinnäkin meidän täytyy puutella yleisöä, joka on samalla kansainvälinen, mutta voi olla myös paikallinen. Tämän lisäksi meidän täytyy kyetä muuttamaan nämä pukumiehet, niin kuin tässä nyt sanotaan, se nyt on vain ilmaisu, muutaman heidät mielenkiintoisiksi tarinoiksi. Mitä kuvia näytetään, kun vaikka Silvio Berlusconi viettää kolme tuntia puhelimessa, niin ei pääse nyt paljon informaatiota välitä. Eli on aika vaikea kuvin kattaa kaikkea tätä tietoa, jonka haluamme välittää. Meidän täytyy löytää henkilöt, jotka ovat mielenkiintoisia katsojille. Samalla meidän täytyy käsitellä näitä asioita tasapainoisesti sillä televisiossa markkinat toimivat hyvin aggressiivisesti ja kaikki toimii aivan ajan hermolla, joten hyvin vaikea toimia tällaisessa kovan kilpailun maailmassa. Samoin meidän täytyy jatkuvasti taistella sitä vastaan, että meitä pidetään Euroopan unionin virallisena televisiokanavana. Sehän on täysin väärin. Tehän itsekin tiedätte, että kun katsotte Newsia silloin tällöin, että Tällaiset ennakkokäsitykset ovat kaikkein vaikeimpia rikottavaksi. Monikielisyys on meille erittäin tärkeä kysymys. Uskomme siihen. Olemme sitä mieltä, että se on aivan erityinen Euronewsin etu. Ja siitä syystä haluamme laajentaa sitä edelleenkin ja emme pysty toimimaan viiden kielen avulla samalla tavalla kuin tietysti meillä olisi vain yksi kieli käytössä, sillä kaikki lehtimiehet eivät ole hajautettuina, vaan to- työskentelevät samanaikaisesti. Ja tietysti näin meillä on toive siitä, että voidaan tukea sitä. Monikielisyydellä on kaksi seurausta. Tietysti se, että se tavoittaa useita ihmisiä, mutta toinen seuraus, jota ette välttämättä tunne, se on sitä, että se tuo uuden näkökulman aiheisiin. Jokainen lehtimies katsoo tiettyä Jyrnysen aihetta omasta kielinäkökulmastaan ja hän äh, muokkaa kommentit siihen omalla kielellään. Eli Kreikan joukko, joka tulee nyt mukaan, jos puhutaan Kreikan kriisistä, niin silloin kreikkalainen lehtimies voi selvittää saksalaiselle, joka voi sitten omalla kielellään tätä asiaa kommentoida. Ja näin voidaan niin kuin, ikään kuin rikastuttaa tuota uutisen sisältöä. Tämä monikielisyys tällä tavalla tarjoaa paljon lisää rikkautta myös muilla kielillä. Paljon on siis haasteita, ja viimeinen niistä on ehkä se, että puhutaan kansalaisten Euroopasta ja eurooppalaisten Euroopasta. Toiminta Eurooppa on tietysti tärkeää, mutta kansalaisten Eurooppa ovat ehkä enemmänkin huomiota puolelleen. Erasmus on kysymys esimerkiksi sanonut ihan kuin tällainen taikasana. Mekin haluamme käsitellä näitä kysymyksiä, jotta voimme niitä välittää eurooppalaisille. Eli tässä nyt sitten kaksi esimerkkiä siitä, millä tavalla voimme ratkaista näitä eri haasteita. Yksi on koskee tätä toimistomme Brysselissä, olette kaikki sinne tervetulleita. Siellä kaikki kielten edustaja, lehtimiehet ovat paikalla. Ja syyskuussa juhlimme tuon toimiston ensimmäistä vuosipäivää. Olette sinne tervetulleita tapaamaan journalistejamme. Ja lopuksi Olemme ainoa kanava maailmassa, joka on Jyrnys-ohjelmassa pyytänyt yhden kokonaisen päivän Eurooppa-päivälle ja sen juhlintaan. Silloin meillä on suora lähetys, suorat haastattelut rompain kanssa. Ja mukana ovat sitten sellaiset henkilöt, jotka voivat puuttua keskusteluun aivan suorassa lähetyksessä. Tämä on sellainen tärkeä asia. Kuten näette, Tämä kaikki välitettiin myös Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Turkissa muualla, jotka eivät kuulu siis Euroopan unioniin. Ja se on ollut meille erittäin tärkeää. Ja lopuksi, koska tässä nyt on noin viitisen minuuttia aikaa, eurooppalaiset ohjelmat. Kuka rahoittaa ja mitä, ja mitä, minkä verran rahoitetaan. Ensinnäkin meillä on budjetti tietota pääosastolta Euroopan komissiosta, jonka avulla rahoitetaan ohjelmia, jotka ovat vuoden mittaisia, kahdeksan kuukauden mittaisia, oikeuspääosasto, koulutuspääosasto ja niin poispäin rahoittavat näitä. Ja jokainen budjetti kattaa ohjelman tuottamisen. Sitten meillä on yleisluontoiset ohjelmat, komission ohjauksella jossa yhdistetään tiettyjä eri moduuleita. En aina tajua mennä tässä jokaisen modulin yksityiskohtaisuuksiin, mutta visuaalisesti tämä on aika vaikuttavaa. En tiedä, että oletteko nähneet muita tällaisia kanavia, joissa on näin paljon erilaisia ohjelmia, iTalk, UTalk, muut, esimerkiksi network, jossa usea eri keskustelee käsittelee yhtä asiaa, Europe Weekly käsittelee Euroopan asioita koko viikon ajan. Close Up Europe. Sitten meillä on erilaisia haastatteluita, Reporter-ohjelma, Business Planet-ohjelma, jossa puhutaan pk-yrityksistä. Sitten meillä on Futuris, jossa puhutaan tutkimusta Generation Y innovaatio-ohjelma, Metropolitans-ohjelma, jossa puhutaan kaupungeista, On the Frontline, jossa käsitellään järjestäytynyttä rikollisuutta, maahanmuuttoa ja niin poispäin, Rate On, joka puhuu kansalaisuudesta, varsinkin vuonna 2013 se on tärkeää. Sitten avaruusohjelma Space ja lopuksi sitten Euronews yleisesti. Lopuksi vielä yksi taulukko, Äh, en tiedä vakuuttaako nämä teidät, mutta tähän on kuitenkin nyt panostettu kovasti. Deutsche Welle, äh, France 24 ja muut ovat tässä vertailussa mukana. Itse voitte nähdä, mikä on tämä suorituskyky, mikä Jyrnyysillä on suhteessa omiin kilpailijoihinsa. Jyrnyys saa 40 miljoonaa euroa rahoitusta, 20 osakkeenomistajalta 20 Euroopan unionilla. Nämä ovat tällaisia yleisluontoisia lukuja. Philip Keller on nämä valmistellut ja France 2400, Deutsche Welle 100, RT 65 ja Al Jazeera 100 miljoonaa ainakin. Junius tuottaa ohjelmaa 11 kielellä, kun kaikki muut on 3, 4, 3 tai 2. Ja jos katsotaan se, mitä, minkä verran julkisia varoja käytetään per kieli, niin meillä se on 1,8 miljoonaa ja Al Jazeeralla kustannukset ovat 50 miljoonaa. Jos katsotaan, miten moneen kotitalouteen tätä lähetystä voidaan välittää ja verrataan sitä muihin, niin kilpailijamme ovat 182-220 tasolla. Ja kun meillä on 350 taloutta, niin tämä ero on kyllä valtava. Mikä merkitsee sitä, että Euroopan unioni investoi 6 senttiä, jotta se voisi tavoittaa 350 kotitaloutta – kun taas Russia Today esimerkiksi investoi 1,67 euroa, jotta se saisi saman lopputuloksen aikaiseksi. Ja sitten eh, todelliset katsojamäärät. Mm, silloin me käytämme rahaa 1,3 miljoonaa euroa ja kilpailijamme taas 30 miljoonan euron luokassa. Eli Tämä varmasti on oikein hyvä lopputulos, jos katsotaan tätä tehokkuutta, joka Jönyysillä on toiminnassaan, siinä miten se varoja käyttää. On ollut oikein ilahduttava sadolla täällä kertomassa teille tästä kaikista. Ja ö, kiitoksia siitä, että vitsitte kuunnella. Welcome. Kiitos teille. Tämä oli todella vakuuttavaa ja nyt puheenvuoron saa herra Lökegaard. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos, herra Peters. Tässähän oli koko joukko numeroita, hyvin vakuuttavia sellaisia. No, täytyy tosiaan onnitella teitä Ne, Olette selviytyneet hyvin. Te olette oikein elävä paradoksi. Teidät on luotu ensimmäisenä panneurooppalaisena Äh, mediana ja olette edelleen ainut sellainen. Ja se sanoo kyllä paljon näistä ongelmista ja haasteista, joita teillä edelleen on. No, luulenpa, että paljon on tapahtunut maailmassa ja myös mediamaailmassa sen jälkeen, kun teidän toimintanne käynnistyi. Äh, kuva on aika sirpaloitunut. Ja siitä minä kysyisinkin teiltä. Ei ole epäilystäkään siitä, ettettekö te olisi saavuttaneet jotain, vaikka vaikuttaa siltä, että kattavuutenne on hyvä. Monet eurooppalaiset voivat katsoa teitä. Minä tulen Tanskasta. Kukaan Tanskassa ei katso Euronyyssiä, se on tosiasia. Ja edelleen näin ollen 20 vuoden jälkeen tietyt Euroopan osat, te ette mm, saavuta tavoita kansalaisia siellä. Ja tämä on kyllä todellinen haaste, jos todella haluatte kattaa koko Euroopan, myös kun puhutaan ihan taloudesta, niin mikä on teidän kunnianhimonne? Mi- mihin, mitä, miksi te haluatte tulla? Mikä haluatte olla? Minulla on tästä tiettyjä ajatuksia. Olen keskustellut kanssanne, vierailut luonnanne, myös täällä Brysselissä ja Lyonin olen menossa muutaman päivän kuluttua, mutta minulla on edelleen hiukan epäilyksiä sen suhteen, että mihin te oikein pyritte? Haluatteko olla Euroopan, se eurooppalainen yleisradio? Ja jos haluatte, niin mitä se tarkoittaa? Ja jos tähän pyritte, niin mistä sitten puhutaan? Ei tässä puhuta 18 miljoonasta eurosta vuodessa ollenkaan, sillä jos te haluatte kasvaa, niin puhutaan huomattavasti suuremmista summista, minun ymmärtääkseni ainakin, koska TV-tuottaminen on kallista. Ja se on tietenkin yksi ongelmanne. Eli olkaa, puhukaa suoraan. Kertokaa meille, jos äh, mm, haluatte kasvaa. Ja miten tähän tavoitteeseen yhdessä voitaisiin päästä. Ja mitä se meiltä vaatii. Niin, että voimme puhua todella avoimesti ja suoraan myös seuraavan tule, tulevien seitsemän vuoden budjetista. Ja sitten saada selville, että mitä täytyy tehdä. Sitten yksi asia, josta olen kyllä hiukan huolissani. Te puhutte siitä, että tulee tavoittaa niin ja niin monet ihmiset ja puhutte siitä, että te halua tavoittaa eliittiä, koska eliitin varmaankin tavoitatte jo nyt pitkälti. Ja sitten kaikki muut. Tavalliset ihmiset. Ihmiset, 350 miljoonaa ihmistä. Nyt olette tavoittaneet 5 miljoonaa. Nyt teillä on vielä aika monta sata miljoonaa tavoitettavana onnistutteko siinä? Onko se mahdollista tänä päivänä? Sillä kun nyt katsotaan vaikkapa CNN ja BBC World Newsin lukuja, niin he keskittyvät tiettyihin ryhmiin tullakseen markkinajohtajaksi ainakin osalla markkinoita. niin mist, mi, mi, mitä te haluatte? Onko teidän tavoitteenne saavuttaa suurempi yleisö? Öö, niin että teillä olisi myös paikallisia, alueellisia uutisia, vai haluatteko jäädä sinne, missä olette nyt, eli asiantuntijoita, Brysselin uutiset, näiden tuottaja. Haluaisin kuulla teiltä tästä, koska minä en usko, että voitte olla molempia. Minä en usko, että te voitte olla molempia. Vuonna 2012 minä en usko, että voitte päästä molempiin tavoitteisiin. Eli strategisesti meidän täytyy kyllä puhua hyvin suoraan. Ja kovasti haluaisin kuulla nyt huomionne tähän liittyen. Ja ehkä voin palata sitten kohtaan muutama muuhun asiaan vielä. Lökkegaard haluaa aina puhua strategioista. Boris ja sitten Trypper. Peters, kerään tässä muutaman puheenvuoron ja sitten voitte vastata. Nie, bo byłem, byłem źle zrozumiany przez tu. Kiitos. Minä luulen, että minua on ymmärretty väärin. Minä kysyin mediaohjelman jatkosta mutta oikeastaan tarkoitin vain tätä logoa, tätä graafista merkkiä. Sillä kuulin nyt komission jäseneltä, että kaikki e, graafiset e, merkit poistetaan, että niitä ei säilytetä. Ja nyt e, kysymys vieraillemme. Haluamme kaikki hyviä, uskottavia uutisia, tietoa siitä, mitä Euroopassa tapahtuu ja missä tehdään päätöksiä. Ehm, monilla mailla on ongelmia eh, korkeiden kustannusten suhteen, mitä tulee TV-lähetyksiin esimerkiksi. Ja joskus on niin, että esimerkiksi tiedottaminen Eurooppa-asioista keskittyy skandaaleihin. Ja tähän liittyy kysymykseni. Jos haluamme käyttää Euronewsia paremmin, niin eikö siitä voisi tulla tällainen kanava, joka todella keskittyy ja tuottaa tätä tuotantoa puolalaisille, hollantilaisille, saksalaisille, jotka tietenkin lähettävät sitten omia omilla kanavillaan. Tiedän, että tuotantoa kustannukset ovat tässä ongelma ja siksi tiedottaminen Eurooppaa asioista on aika vähäistä, koska tämä on niin kallista. Niin kustannuksia täytyy leikata. Ja jos teidän, jos te toimitte eurooppalaisen rahoituksen pohjalta, niin ehkäpä teidän tulisi sitten tuottaa tällaista sisältöä, jota välitettäisiin muualle. Kiitos. Trypä. Um, Doris. Um... Kiitoksia Doris. Ymmärsiköhän oikein, mitä sanoitte, että Euronewsin erityislaatu on se, että heijastelette työskentelytavassanne eurooppalaista lähestymistapaa meillä on erilainen näkemys, kun katsotaan nämä Euroopan eri alueita, kun tehdään töitä omilla kielillä. Ja tässä eh, todella tuotetaan eurooppalaista sisältöä. Siinä mielessä haluaisin kysyä asiaa, joka liittyy Lökegaardin puheenvuoroon. Eh, jos voisitte puhua nyt eh, toiveikkaasta tulevaisuudesta Euronewsin osalta. Mikä olisi teidän vastauksenne, kun katsotaan nykykriisiä kun ainakin e, puhutaan siitä, että mennään kohti e, poliittista ja e, finanssiunionia, jos näin olisi, eikö olisi olennaista, että laajennettaisiin Euronewsia yhdessä poliittisen unionin kanssa niin, että katettaisiin täysin tämä eurooppalainen julkinen tila. Tähän mennessä se on ollut hyvin sirpaloitunut. Jos tulisi poliittinen eh, siirtymä kohti lisää enempää poliittista eh, integraatiota. Eh, vaikuttaisiko se Euronewsin tarpeisiin? Ei muita kysymyksiä. Monsieur Peters, olkaapa hyvä. Voilà, euh, j'ai l'avantage d'être assez rond. Niin, minulla on se etu, että sain tauon tähän ja eh, äskettäin kyllä näitä kysymyksiä esittivät myös osakkeenomistajat eh, Euronewsin strategiasta. Eh, eli meiltä kysyttiin, mikä oli tavoitteemme Euronewsissa ajatellen tulevia vuosia ja olen aivan samaa mieltä kanssanne, että olemme hiukan paradoksaalisessa tilanteessa. Kyse on Euronewsin taitteesta siinä mielessä, että olemme saavuttaneet tiettyjä tavoitteita, mutta paljon kysymyksiä siirtyy tulevaisuuteen. Mutta uskoisin, että tiedoksenne me voimme sanoa, että työstämme uutta strategista suunnitelmaa 2014 saakka. Se esitettiin jo viestintäpääosastossa ja juuri ennen osakkeen omistajia. Ja tässä on kaksikin linjaa oikeastaan, jos nyt voidaan lyhyesti tiivistää tavoitteet. Kyse on global tiedotusvälineestä. Me olemme sitä mieltä, että olemme oikeastaan ainoat maailmassa, jotka ovat niin sanottuja globaaleja Ajatuksena on se, että suurin osa tiedotusvälineistä, ne ovat kilpailijoitamme kansainvälisesti, ne suhtautuvat hyvin unilateraalisesti joko omasta maastaan käsin Deutsche Welle ja Ranska 24 kanava, mutta suhtautuminen on hiukan unilateraalista me olemme ainoa TV-kanava tällä hetkellä, joka, jolla on monta lähestymistapaa ja lähtökohtaa omassa toimituksessaan. En tiedä, ymmärsinkö oikein rouva Tryppeliä. Kuulin sanan käännös. En tiedä, ymmärsinkö itse nyt väärin, mutta itse asiassa useat ajattelevat, että Euronews on ainoastaan käännetty versio muille kielille. 90 prosenttia ihmisistä ajattelee, että nämä eri kieliversiot ovat ensimmäisen version käännöksiä. Halusin vain täsmentää, että eri kieliversiot Euronewsissa eivät ole käännöksiä vaan ne on toimitettu jokaisessa toimituksessa erikseen. Usein video on aivan sama, mutta ääni, joka tulee tähän videoon, se on aivan eri, eri kielillä. Ja tällä tavoin on aivan oikeutettua, että meillä eh, eh, todellakin rahoitetaan tätä kieltä, ei ainoastaan käännöksiä, todellista eh, kieltä, todellisia näkymiä, näkemyksiä, kansallisia näkemyksiä ja tämä oli siis pieni sivuhuomautus. Sanoisin, että tässä vaiheessa Euronews on äh, siellä välissä. Toisaalla ovat äh, paikalliset eli kansalliset kanavat ja sitten äh, erittäin kaukana olevat CNN, BBC, Al Jazeera, tämän tyyppiset kanavat. Eli haluamme olla globaali kanava, mutta haluamme pikkuhiljaa ottaa myös paikallisominaisuuksia mukaan lähetyksiimme. Eli tätä kautta meillä olisi siis eh, erilaisia videoita. Tällä hetkellä tämä yhtenäinen video, sama video kaikille eh, se pakottaa meidät puhumaan samalla tavoin aasialaisille ja amerikkalaisille, samoin kuin eurooppalaisille, koska video on aivan sama, kuva on sama, puhumme samaa sisältöä ja me olemme alkaneet keskustella komission kanssa että voisimme vastata näihin kunnianhimoisiin äh, tavoitteisiin. Äh, tähän liittyvät myös äh, rahalliset resurssit, että erottaisimme e, Euronewsin ähm, eurooppalaisen ja maailman äh, osion. Äh, tällä tavoin äh, olisimme ehkä 90 prosenttisesti samoja, ähm, mutta sen sijaan 5-10 prosenttia olisi sellaista sisältöä, joka olisi toisaalta Euroopalle tai sitten muulle maailmalle omansa ja varsinkin muulle maailmalle. Ehkä tässä markkinoilla voidaan olla vielä painokkaampia. Nyt on vaikea vakuuttaa aasialaisia esimerkiksi. Tässä aikaisemmin puhuttiin Erasmuksesta Euronewsista, siis kun puhutaan ajatellaan, että siellä puhutaan Eurooppa-kysymyksistä, mutta me puhumme maailmasta eh, eurooppalaisella näkemyksellä. Se ei ole sama asia. Me emme keskity pelkästään Eurooppa-kysymyksiin, mutta tätä on vaikea selittää ainoastaan Euronews-nimellä. Eh, olisi siis eh, tarkoitus vaikuttaa, mm, ottaa vaikutuksia näiltä markkinoilta. Minä annan tästä esimerkkejä, että lisätään esimerkiksi 10 minuutin uutislähetykseen jossa on esimerkiksi kymmenen aihetta. Näistä yksi aihe olisi hiukan paikallisempi, joka liittyisi tähän alueeseen, ja sitten meillä olisi erilaiset aihejärjestykset ajatellen Aasiaa, Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Ensimmäinen otsikko tai toinen otsikko, se ei välttämättä ole koko maailmassa niin tärkeä kuin jossakin muualla. Niinpä yritämme hiukan enemmän tätä paikallisulottuvuutta saada esiin. Ja haluamme myös saada vaikutuksia markkinoilla lisää. Me varmasti saamme lisää vaikutusta monikielisyyden avulla. Esimerkiksi Kreikka on aivan konkreettinen esimerkki. Tehdään Euronewsia paikan päällä ja siinä siellä on digitaalinen äh, TV ja meillä on Kreikassa tämän tyyppinen äh, kanava äh, käsittääkseni ei ole kreikaksi Kreikassa minkäänlaista uutiskanavaa ja me olemme siis ainoa ensimmäinen. Jos tällä tavoin voimme toimia paikallisesti myös jokaisessa maassa, tällä tavoin vähennämme kustannuksia komissiolle ja Ruva Pakka puhui juuri tässä budjetista 7 miljoonaa euroa suunnilleen. Tällä tavoin voimme rahoittaa Kreikan osastoa ja Unkarin samoin kuin Portugalin. Eli e, aikaisemmin yhden kielen e, menoilla noin 5,5 miljoonaa euroa suunnilleen yhden kielen menoilla. Voimme nyt rahoittaa kolme kieltä, koska me tuotamme paikan päällä, niin silloin palkkakustannukset ovat erilaiset. Tiedätte, että Ranskassa Ranskan työlainsäädäntö on sellainen, että työ on hyvin kallista. Niinpä Tämä on siis ensimmäinen seuraus. Ja kun olemme paikan päällä, meillä on mahdollisuus myös vaikuttaa näihin paikallisiin markkinoihin siellä Ateenassa tai Budapestissa on 30 toimittajaa, jotka tekevät paikallisista aiheista juttuja. Ja näin me voimme olla paikallisesti läsnä paljon enemmän. Ja mitä tulee CNN, jos me mietimme katsojiamme, meillä on aritmeettisesti paljon enemmän mahdollisuuksia kohdata näitä katsojia kreikaksi nimenomaan Kreikassa aivan matemaattisesti tämä onnistuu. Joten ajatuksena olisi se, että avataan 20 tai 30 kieltä tähän järjestelmään. Se ei ollut aikaisemmin mahdollista. Tällä nykyjärjestelmällä me, me voimme avata tällaisia paikallisia markkinoita. Sitten viimeinen ajatus. Meillä on tässä digitaalinen äh, kanavointiongelma äh, tällä hetkellä. Äh, se on mahdollinen kaikkialla Euroopassa. Sinne tulee uusia toimijoita tällä hetkellä mm, kaapelissa tai satelliitissa toiminta ei ole kovinkaan kallista, eli toimijat käyttävät aikaisempia mahdollisuuksia, mutta kun puhutaan digitaalisesta kanavasta pari-kolme miljoonaa Portugaliin ja sitten kolme miljoonaa Kreikkaan. Tämä on hyvin kallis kustannus meille. Tässä meillä on ongelma, koska tämä vaikuttaa Euronewsin kattavuuteen. Ja tämä on meille hankala tilanne, eli meidän budjettimme mahdollistaa läsnäolon digikanavilla, eh, koska olemme ikään kuin julkisen palvelun kautta. Eh, se on meille tärkeää, mutta johtopäätöksenä voisi olla se, että, että meistä ei tule massojen kanava. Me emme voi sellainen olla. Meillä on parikin tavoitetta. Eh, ensinnäkin toimimme enemmän kaikkialla maailmassa ja olemme aivan uskomattoman suosittuja Venäjällä. Itä-Euroopan maissa olemme hyvin, hyvin suosittuja. Ja Keski-Aasiassa myös, siellä ollaan aivan hulluina Eurooppaan. Jos mennään Bakuun, siellä ihmiset ovat aivan hulluina Eurooppaan ja katsovat paljon Euronewsia. Eli meillä me haluamme siis olla läsnä kaikkialla maailmassa, mutta olemme eurooppalainen palvelu ja haluamme lisätä myös palveluita pelkästään Euroopan osalta. Ei koko väestöä ajatellen, mutta tässä mielessä hiukan laajempaa toimintaa Euroopassa. Me olemme sitä mieltä, että meidät tunnistetaan erittäin institutionaalisena merkkinä niin sanotusti mutta uskomme todellakin, että me voimme täydentää sitä sillä tavoin, että pääsemme lähemmäksi katsojaa. Eurovision äh, kautta tietenkin ja Erasmuksen kautta äh, tämä lähentyminen tapahtuu, mutta äh, tosiaankin vielä yksi merkki, esimerkki Euronews Talents. Sen kautta löydetään eurooppalaisia lahjakkuuksia me teemme e, yhden tällaisen ohjelmasarjan PK-yrityksissä ja lisäksi menemme tässä kaikkialle Eurooppaan ja yritykset osallistuvat. Ja sitten lisäksi meillä on tulossa musiikkikilpailu Euroopassa, ikään kuin Eurovisio. Otamme parhaat sieltä jatkoon. Ja sitten lopuksi vielä meillä on myös toimielinäkökulma tässä. Ja lisäksi voisin kertoa teille, te, niin Euroopan unionin toimielimenä te olette aivan ykkösasiakas Euronewsille ja kunnioitamme todellakin asiakasta. Me saamme paljon kritiikkiä kyllä, mutta emme koskaan, meitä ei ole koskaan painostettu komissiosta, parlamentista tai neuvostosta. Meillä on erittäin kypsä suhde näiden toimielinten kanssa ja ne luottavat meihin, antavat meille varoja ja luottavat ammattimaisuuteemme. Kiitos. Kiitoksia. Kyllähän tämä viimeinen johtopäätös on varmasti ihan äh, oikea, kun kaikkia sidosryhmiä äh, kuulisi, niin äh, ei tule masentua. Emme mekään. Kiitos siitä, että tekin vielä tämän totesitte. No niin. Mm, varmaankin äh, kaikki ovat tyytyväisiä näihin hyvin kattaviin vastauksiin. Herra äh, Lökegaardkin varmaan on suhteellisen äh, tyytyväinen näihin strategisiin pohdintoihin. Toivotamme teille ja uskon voivani puhua kaikkien kollegojen nimissä. Toivotamme teille kaikkea hyvää ja mm, parhaita menestystä tämän paitsi tämän uuden eurooppalaisen, mutta myös ma- maailmaa katsovan äh, lähestymistapanne suhteen. Toivottavasti meillä on rahaa teidän tukemisenne. Ensin meillä täytyy nämä rahat kuitenkin olla, joten nyt äh, kaikkien täytyy kotopuolessa vakuuttaa hallitukset siitä, että te teette hyvää työtä. Me olemme vakuuttuneita ja meidän tukemme teillä on. Kiitokset. Seuraava esityslistan kohta. Mitä, mikä se olikaan? Ei muuta vai onko sittenkin? Mm, koordinaattorien päätöksistähän jo puhuttiinkin. Oliko muita asioita? Onko jollakin pöytäkirjaan jotakin huomioita? Ei, pöytäkirja näin hyväksytty. Ei muitakaan asioita. Kokous päättyy. Kiitän myös tulkkeja ja tulkit kiittävät kuulijoita. Hyvää iltaa. Kiitos.